So good morning everybody, welcoming. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa niille, jotka ovat täällä ajoissa paikalla. Olemme jo muutaman minuutin myöhässä, mutta tämä antoi muille kollegoille mahdollisuuden tulla tänne ensin esityslistan hyväksyminen. Onko kommentteja? En näe kommentteja, joten esityslista on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset Pahoittelen, minulla on niitä muutamia. Ensinnäkin RP 6. Dialo- vuoropuhelu siinä edistettiin edistyttiin 5. päivä kesäkuuta. Yli puolen yön mentiin, mutta hyvää edistystä saatiin aikaiseksi. Erityisesti rajat toimista, jossa nyt on tunnustettu, että alirahoitusta voi tapahtua rajat ylittävän toimien yhdessä ja yhteydessä ja siksi pitäisi palauttaa tilanne normaaliksi. Rajat ylittävät eläkkeiden siirrot. Yksi lupamenettely vastaanottavasta jäsenvaltiosta siirtävän jäsenvaltion puolesta. Ja jos siellä on vaihtoehtoina CDP-toimien osalta tämä, niin ROP pitäisi ottaa myös ottaa huomioon niin, että jaetaan riskit ja hyödyt sykypuolten välillä. Sosiaaliset ja hallinnolliset riskit. Ropeiden on katsottava myös SG-riskiä ja tehdä investointipäätöksiä kaikkien yritysten osalta, joilla voi olla nyt parempi tuotto, mutta tulevaisuudessa ei. Eläkeetuus jossa annetaan tiedot eläkeoikeuksista, on siirretty periaatteelliseen ilmoitukseen, joka on joustavampi. Näin käytetään Euroopan parlamentin ehdottamaa rakennetta, niin kuin työllisyysvaliokunnassa on esitetty. No, that is the next point. So... Ei vaan tuo olikin seuraavaan kohtaan. Team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 and uh, then in the October 1 plenary. Competition study, ECON coordinators endorsed a proposal from the... ECONin koordinaattorit puolsivat tutkimusta, jos otettaisiin huomioon katsaus siihen, miten pitkälle nykykilpailuvälineet ovat käytössä. Euroopan komissio voi olla vaikuttamassa tuleviin energiamarkkinoihin – tulevaisuuteen Euroopan energiaunioni. Lisäilmoitusasiat, kun esittelijöitä on saatu palautetta, pätee mietintöstä haluttiin äänestää heinäkuussa ja työpaja järjestettäisiin kesätauon jälkeen, mutta ennen täysistuntoa, johon tämä asia on hoidettu. Ja vakaustaloushallinto kokouksessa Bratislavassa, kun halutaan välttää päällekkäisyyttä tämän kokouksen kanssa, niin 17. lokakuuta suunniteltu Ekonin kokous haluttiin, haluttiin perua. SSM-kokous järjestetään toisena, siis 27. kesäkuuta. Päätettiin, että kokous on 15.30-19.30. Näin. Tässä ilmoitusasiat. Now we come to the scrutiny of delegated acts. Sitten delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimien tarkastelu. Meillä on delegoitujen säädösten seuranta. Rajoitusmarkkina asia ensin. Annan puheenvuoron esittelijälle esittelijä jatkaa saksaksi, jos sovii. Esittelijä tekee työtä saksaksi, puheenjohtaja englanniksi, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne Retilman Lyderin. Fisma pääosastolta ja Steve Majorin Esmasta. Okei. Okay. Selvä. Pahoittelut. Mukavaa, että tulitte tänne toisemman kerran keskustelemaan kanssamme MIFID-asioista. Me ajattelimme, että komissio ja me voisivat puhua viisi minuuttia sitten esittelee varjoesittelijät ja jos meille jää vielä aikaa, niin, keskustelu ilman puhujalistaa. Pitämättä puhetta Steven Major saa ensin puheenvuoron selvittääkseen avoinna olevia kysymyksiä. Olkaa hyvä. Very much, uh, uh, Marcus, for giving me the floor and the... Kiitoksia. Wish to uh, make this into the last scrutiny. Kiitoksia, Mark, tästä tilaisuudesta keskustella MIFistä. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia jälleen tilaisuudesta keskustella Ekon valiokunnan jäsenten kanssa viimeisestä viimeisimmistä tilanteista MIFID kahden täytäntöönpanossa. Tämä täytäntöönpano on olennaista, että varmistetaan, että kaikki näiset tavoitteet, jotka liittyvät direktiiviin, niin kuin säädöt ovat päättäneet, saavutetaan myös käytännössä. ESMA jätti 42 teknistä standardia 2015 sen jälkeen, kun teknisiä neuvoja oli annettu asiasta vuonna 14 joulukuussa. Kolmen standardin kohdalla komissio on muistunut ESMalle, että se aikoo tehdä muutoksia, joka tarkoittaa sitä, että viranomainen odottaa sitä, että suuri osa standardista hyväksytään komissiossa ilman mitään muutoksia. Mitä tulee hiljattain hyväksyttyihin delegoitujen säädöksiin, on ilo panna merkille, että mitä tulee investoijasuojakysymyksiin, komissio on tullut seuraavan pitkälti eavm teknisiä neuvoja joulukuuta 14. ESMA on myös antanut kolme lausuntoa niistä standardeista, joista komissio kertoi, että aikoo tukea niitä tarkistuksilla vaikkakin on pitkälti viranomaisen kanssa muuten samaa mieltä, tämä puolustaa muita kuin, avoimuutta koskee muita kuin osakkeita, positiolimittäjä ja oheistoimia. Olemme kuinka tietoisia, että on erittäin tärkeää, että kaikki kolme otetaan mukaan ajoissa noudattaen y- MIFID 2 ykköstason tekstejä. Haluan kiittää valiokuntaa heidän kirjeestään marraskuuta 27. päivä ja 7. huhtikuuta 2016 näistä standardeista. Ja sisältö on täysin huomioon niin pitkälle kuin mahdollista, kun olemme antaneet omia lausuntojamme muut kuin käteisvarat sovimme, varovainen lähestymistapa on tässä tarpeen ja olemme aina olleet sitä mieltä, että asteittainen käyttöönotto avoimuussäädöksessä näin on toivottava näin suuren määrän omaisuuslukien kohdalla. Siksi olemme sopeuttaneet tiukemmat liikuntatestit joukkolainoille silloin, kun MIFID otetaan käyttöön. Ja kaikki omaisuuserät käyttävät kynnyksestä josta ei tarvitse antaa ö, tie, tarkempaa tietoa noterauksista ennen kauppa. Siis joukkolainat ja johdannaiset, niistä annetaan ennakkolla tietoa, jos ne ovat kooltaan huomattavasti pienempiä kuin alkuperäinen ehdotus oli. Komissio ehdottaa, että standard tilanteissa pitäisi käyttää vähemmän tiukkaa kriteerejä ensimmäisessä vaiheessa pelkästään. Tehdään vuosittaisia arvioita ja muutetaan standardeja seuraavissa vaiheissa käyttöönottoa. Toisin kuin tämä ehdotus, EAVM on ehdottanut lausunnossaan, että kaikki kolme vaihetta on jo mukana standardissa alusta lähtien, ja kun seurata, siirrytään seuraavaan vaiheeseen, se on niin suunnitteilla ja otettu mukaan. Jos ESMA huomaa ha- haittallisia tekijöitä se estää sitä, että siirretään tietoa seuraavan vaiheessa tehdä muutoksia. Uskomme, että meidän lähestymistapamme antaa selkeyttä, oikeasta varmuutta kaikille. Siinä otetaan huomioon myös Euroopan parlamentin valvontatehtävät. Lisäksi viranomaisen mielestä komission ehdotukset eh, ehkä eivät täytä lainsäädännön toivetta saada aikaan suurempaa avoimuutta markkinoille tai vasta paljon myöhemmin näin tapahtuu. Avoimuusvaatimukset ensimmäisessä vaiheessa ovat lähellä tämänhetkisiä käytäntöjä on kolme peräkkäistä sääntelyteknistä standardia, joita tuetaan. Ja se olisi kallista ja veisi aikaa. Esman ehdotus varmistaa myös sen, että ääni, huutokaupat ja pyynnöt noterauksista, niihin asetetaan tietyt kynnykset ja tietyt välineet eivät hyötyisi kilpailuedusta pitkään aikaan tai ehkä ei ollenkaan. Sitten mitä tulee positiolimiteistä, voin vahvistaa, että olemme ottaneet huomioon komission pyynnön pitkälti. Varmaankin Euroopan parlamentti on samoilla linjoilla. Nämä on kaikki otettu huomioon standardissa. Kaiken kaikkiaan tiukempi 2,5 prosentin raja voidaan nyt asettaa maatalousjohdannaisille, kun taas jos, on, jos sopimuksessa on rajoitettu likviditeetti, ne eivät voi nauttia korkeimmista tasosta. ESMA on käsitellyt myös mahdollisesti erilaista tarjontaa ja pyrkii varmistamaan johdonmukaisuuden silloin, kun siirrytään toimesta toiseen. Jos antaisin teille nyt kuvan tulevista haasteista, tämänhetkinen arviomme on, että limit, jotka liittyvät 1500 likvidin sopimukseen, pitää asettaa kansallisella tasolla ennen vuotta 2018, ennen kuin ESMA antaa lausuntoa joka ikistä sopimuksesta, ennen kuin siirrytään MIFID 2. Lopuksi oheistoiminnan standardi. Olen tietoinen, että arvopaperiviranomaisen mielipide ei ratkaise vaikeaa kysymystä, jota nyt käsitellään, koska emme ole tehneet mitään konkreettista pääomapohjaista testiä. Olen edelleenkin sitä mieltä, että tällainen testi sisältää haittoja. Ensinnäkin muut kuin käteisvarat eivät käsittele johdannaisia, johdannaiskauppaa ja pääomatestit sopisivat erityisesti pienemmille muille kuin käteisvaroille. Sitten toiseksi tämä muut, mitä tulee johdannaiskauppaan, tämä muuttuu pitkällä paljon. Sitten jos tämä pääomatesti täyttyisi, ja täyttäisi MIFID 2 vaatimukset, se voisi kuitenkin olla varsin epävakaata. Olemme kuitenkin todentaneet joitakin testejä, joita komissio voisi käyttää tällaisen pääomaperustaisen testin perustamiseksi. Emme kuitenkaan voi mennä yhtään pidemmälle ja esittää minkälaista kynnystä. Meillä ei ole tarpeeksi tietoa, että tällainen kynnys voitaisiin asettaa. Lisäksi mielestäni voidaan ottaa esille kysymys siitä, onko tällaisen kynnyksen asettaminen tekninen kysymys vai pikemminkin poliittinen valinta siinä, missä määrin muiden kuin käteisvarojen pitäisi olla mukana tässä asetuksessa ollenkaan. Kiitän teitä huomiostanne ja vastaan mielelläni vastauksiinne. Thank you very much, uh, Stephen Kiitos oikein paljon, Steven Major. Välyde, yksikön johtaja komissiosta, olkaa hyvä. Dear members of parliament, uh, dear rapporteur, dear shadow rapporteur. Hyvät parlamentit, hyvät varit, esittelijät, hyvät naiset ja herrat. Me olemme myöskin yhtä tyytyväisiä tästä mahdollisuudesta päivittää tilanne MIFID 2 täytäntöönpanossa. Me olemme tehneet aika paljon työtä sen jälkeen, kun viimeksi tapasimme täällä. Kaikki delegoidut säädökset on nyt hyväksytty. Olemme hyväksyneet kolme delegoitua säädöstä. Kaksi MIFIDille ja MIFID teette näitä, tarkastele niitä ja olemme erittäin valmiita vastaamaan kysymyksiä, joita teillä on politiikkapäätöksistä, jotka liittyvät noihin säädöksiin. Ollaan vaatimattomia. Me nopeasti lähestymme puolivälipistettä säätämme teknistä standardeista. Olemme hyväksyneet niistä 16. Hyväksymme suurimman osan niistä, jos kaikki menee aikataulun mukaisesti ennen kesätaukoa. Jotain viipymää saattaa olla yhdessä kolmesta jossa oli vielä toinen kierros. Ja sitten poliittisten päätösten ydin, eli nämä kolme RDS, jotka Esman johtaja jo mainitsi. En kerron lyhyesti, mitä komissio on ajatellut näistä teknisistä säädöksistä komissio otti askelen taaksepäin ja katsoi iso yleiskuvaa ja Euroopan taloutta ja tarkasteli, mitä täytyy tehdä, jotta saadaan mielekkäitä uudistuksia ja korjauksia siellä, missä tarvitaan, ei, mutta toimivia pelejä ei rikottaisi. Jos yleisemmin taloutta tarkastelee, niin yritysten joukkolainat ovat silloin keskiössä. Ne ovat Euroopan talouden tärkeitä välineitä, ne ovat olennainen väline yrityksille nostaa kerätä pääomaa, että meidän täytyy olla erittäin tarkkoja, että markkinat toimivat tässä. Ja se selittää, miksi me haluamme, että tässä on siirtymäaika, jolla järjestelmää aitaan ylös. Ja olemme Esman kanssa hyvin lähessä yhteistyössä etsineet oikean verkkoarvoja yritysjoukkolainoille, joilta vaaditaan kauppaa edeltävää seurattavuutta. Olemme aikataulusta ja sisäänajosta samaa mieltä, kuinka moni joukkolaina Äh, kuinka monen loukkolaajaa saartuvuus vaikuttaa se, mikä on aikataulu. Me uskomme talouden olojen ja yhteisen makrokuvaan näkökulmasta, että ensin pitäisi tehdä kokonaisvaltainen arvio joukkolainen arvioiden toiminnasta ennen kuin siirrytään yhdestä vasta toiseen. Eli täytyy tunnistaa että markkinoiden likviditeetti täytyy arvioida ja äh, täytyy tehdä harkittu Äh, varvainen päätös. kuin kun siirrytään seuraavaan vaihtoehtoon, niin siksi kertomus tehdään ennen kuin siirrytään seuraavaan se teknistä säätelyä koskeva as, asetus hyväksytään, se RTS hyväksytään tässä vaiheessa ja parlamentti voi tarkastella sitten raaka-aine johdannaisten suhteen. Me tiedämme, että parlamentti on äh, ilmaiset huolensa erittäin äh, herkistää ruoka tarpeesta. Meillä on erittäin likvideistä ruokasopimuksista työtä. Ja sitten meillä on instituutiona oikein saatava tämä It's a major decision on how many non oikein. Eli ei, rahoituslaitokset ovat sen jälkeen MIFIDin alla. Sillä on paljon vaikutuksia. Ja ei vähiten pääomavaatimukset, jotka koskevat MIFID-yrityksiä. Mistä on tervetullutta, että ESMA pitää mielipidettä terveenä. Tämä ei ole mikään teknisen säätelyasetuksen luonnos, joten paljon työtä vielä tehtävänä. Me teemme työn, asiantuntemassa meillä on. Meillä on vaadittava tieto, me arvioimme eri vaihtoehdot, tai ESMAL, ESMAL tarjoamme tietojen pohjalta. Meillä on viisi vaihtoehtoa menussa koskien näitä lisätoimintojen testejä. Ensinnäkin määrittely, minkälaista kauppaa käydään, minkälainen on spekulatiivinen kaupankäynti. ja Kaksi opetetta esille, mikä on ydinliiketoimintaa. Näinä kahden pohjalta täytyy määritellä suhde. Me varkastelemme, huo- huolellisesti eri vaihtoehtoja ja erityisesti sitä, mikä on spekulatiivista kaupankäyntiä. Ja arvioimme, miten pääomaa kohdennetaan ydinliiketoiminnan tai pääomavaatimuksia näistä tämä pääomakohdennus kahden toimen välillä, sillä täytyy olla roolinsa säätelyssä ja se tehdään ensimmäisellä tavalla. Me olemme tietoisia, että pääma ei ole, testi ei ole ainoa ja siksi meillä on myöskin markkinaosuustesti, joka on yleinen testi. Me työskentelemme mahdollisimman nopeasti, jos viipymiä on, niin ne liittyvät tähän standardiin, koska aika paljon raskasta nostamista täytyy tehdä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Lyders ja nyt esittelijälle puheenvuoron. Nyt todella puhun saksaa. Anteeksi. Ensin sydämestä kiitokset näistä alustuksista siitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Uskoakseni vasta vähän aikaa sitten MIFID Quick Fixing kautta viestimme selkeästi markkinoille ja todella haluaisin kiitellä kollegoita ja neuvostoa puheenjohtajavaltiota, että näin nopea toiminta oli mahdollista. Täysistunnossa sanoi, että olimme kolmikantaneuvotteluissa nopeampi kuin komissio oli aloitteen tekijänä. Hyvä, että lainsäädäntö etenee näin, mutta lisäaikataulusta, jatkoaikataulusta haluaisin selkeästi jotain sanoa, koska täysistunnon äänestyksen mennessä oli sovittu, että kaikki on käytössä. Olemme kaukana tuosta tilanteesta. Pari seikkaa neuvonnan, neuvonnan osalta me halusimme esimerkkejä siitä, miten voidaan parantaa toimintaa. Ja yksi ehdotus oli tässä se, että mainitaan yksi neuvoa erityisesti. Eli miten arvioitte nyt tätä komission, e- tätä parlamentin ehdotusta? Ja sitten 76 artikla delegoidusta säädöksessä sanoo, että ne laitokset, joissa voidaan sopia sähköisen viestinnän ja puhelinkeskusteluiden osalta, liittyy siihen, miten yritys järjestää oman työnsä ja miten monimutkaisista työkentistä on kyse. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että tähän liittyy myös tärkeät sisäiset puhelut – ja sähköpostiviestit. Ymmärsin niin, että puhelinkeskustelut ja muut pöytäkirjat nähdään neuvonannon yhteydessä annettava tieto nähdään yhtä tärkeänä, mutta nyt ei kuitenkaan puhuta tästä sisäisestä viestinnästä, jonka kautta komissio olisi voinut hyväksyä, että molemmat järjestelmät ovat tasa-arvoisia niin kuin ykköstasossa sovittiin. Commission Sharing Agreements. Meillä on vielä avoimena selvitys siitä, miten hyvin erilaiset tulkinnat kansallisten valvontaviranomaisten puolelta voidaan nähdä. Commission Sharing agreements, miten näihin sopimuksiin suhtaudutaan kahden suun jä, suuren jäsenvaltion. Valvontaviranomaiset ovat tulkineet aivan päinvastakkaisella tapaa. Yksi, että on mahdollinen, toinen, että on mahdoton. Olisi hyvä, jos komissio voisi antaa tässä kysymyksessä meille vähän lisäselvyyttä. Sitten kohdemarkkina-analyysi. Valvontavaatimukset MIFID 2, mitä tulee kohdemarkkina-analyysiin, on hyvin selkeä. Tuotteen laatijan on huolehdittava siitä, ei välittäjän. Delegoidun säädöksen artiklassa 10 sanotaan, että arvopaperiyritykset esittelevät kohden markkinat jokaisen tuotteen osalta, vaikka sitä ei olisi alun perin rajattu. Voisiko komissio antaa selvyyttä siitä, kuka todella on vastuussa siitä, miten määritellään kohdemarkkinat? Ja sitten järjestelmän sisäistäminen, mitä kriteereitä on, ketä voidaan käyttää tällaisina tahoina. Ykköstasossa sovittiin, että kauppa on järjestelmällisesti usein tapahtuvaa silloin tarkoitetaan, että toimijoiden määrä pysyy vakaana pitkällä aikavälillä ja vältetään se, että statusta vaihdetaan jatkuvasti. Muiden kuin oman pääoman välineiden osalta haluttiin de minimis alaraja volyymiin liittyen. Ja tämä helpottaisi pienempien laitosten valvontaa. Komissio ei seurannut tätä ehdotusta ja halusi mielelläni tietää miksi. Vielä lisäkohta, johon suhtaudun hyvin kriittisesti, on triggers all-lauseke. Heti kun tämä kriteeri järjestelmän toimijan osalta lainanantajalle esimerkiksi toteuttaa, niin tämä laitos toi, toimii kaikkien saman luokan toimien osalta. Minä kovasti epäilen sitä, onko tämä lähestymistapa 4120 kohdan mukainen MIFIDistä. Sillä puhutaan vain tietyistä rahoitusvälineistä. Lisäksi voidaan pohtia sitä, miten rahoitusvälineiden luokat käytännössä rajataan. Tämän lisäksi Euroopan parlamentti on pyytänyt selvennystä sen, että Match Principle Training kysymyksissä yksi 83 kohdassa on viittaus, joka on hyvin selvä, mutta tämä määritelmä – kohdassa 19 on jätetty pois. Vielä puhutaankin sisäisestä järjestelmästä, jossa puhutaan asiakassopimuksista, joita on solmittu usealla eri tasolla. Miksi tuo level 1 selkeä määritelmä on jätetty ulkopuolelle? Positiolimitit ja muut toimet, näihinkin muutama huomio. Komissio on esittänyt kolme säätelyehdotusta Esmalle takaisin, kuten juuri kuulemme toimii, Minäkin haluaisin rajoittaa toimintani es, tai kommenttini. Espan, Esman kantaa pidän tässä erityisen hankala. Toisaalta Esma toisin kuin mitä me toivoimme ja toisin kuin mitä komissio toimi. On puhuttu pääomaa testistä, mutta Esma on ehdottanut tunnusarvoja joiden pohjalta jälleen voidaan rakentaa tällainen pääomapohjainen testi ilman konkreettista muotoiluehdotusta. Mitä tämä sitten tarkoittaa jatkotyömme kannalta? Miten komissiossa arvioidaan tätä kantaa? Miten näihin tunnuslukuihin suhtaudutaan. Todella pyrin puhumaan ihan vain tärkeimmistä kohdista. Anteeksi, että puhuin vähän pidempään, mutta monet kysymykset ovat vielä avoinna. Toivon, että saamme tänään jo joitain vastauksia. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja minun listallani ACD-ryhmän nimissä Paul Tang. Paul. Thank you. Um, Kiitoksia. These thoughts was of course on campaign. Let's hope she has success kampanjassa toivottavasti tulee menestystä. Haluaisin kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä yhteistyöhalusta asiassa. Kiitos myös Esmalle ja komissiolle kovasta työstä. Yli 30 eri lainsäädäntöosaa. Laajakuva on se, että CD keskittyy kolmeen pääasiaan tänään. Ensimmäinen on positiolimiitit hyödykejohdannaisille. Me olemme parlamentissa olleet huolissamme ESMAn alkuperäisestä ehdotuksesta ja mielellämme näemme, että komissio on lähettänyt teknisen standardin uudelleenarviointiin. Jotkut ehdotukset ovat tervetulleita, kuten että alarajaa siirretään 2,5 prosenttiin tärkeimmille maataloushyödykkeille, mutta jotkut muut elementit eivät ole niin tervetulleita. Päätös muuttaa 50 prosentilla joidenkin hyödykkeiden osalta ylärajaa. Tarkoittaa, että jotkut toimet markkinoilla voivat sen hyödykkeen tarjontaa kontrolloida yli puolella. Se ei ole hyväksyttävissä. Eikä siinä pidetä myöskään ykköstason poliittisesta sopimuksesta kiinni samaan aikaan. ESMA on pitänyt perustason 25 prosentissa. Me SJDssä olemme koko ajan sanoneet, että uskomme että tämän luvun pitäisi olla paljon alhaisempi. Perustason pitää lähettää selkeä viesti kansallisille säätelijöille, positioille, hyödyke johdannaisille pitäisi asettaa mahdollisimman alhaalle, jos haluamme estää spekuloinnit näillä markkinoilla ja että tuotteiden, kuten polttoaineen ja ruoan hinnat vääristyvät. Samaan tapaan ESMA ei ole tarkastellut täydellisesti positiolimittiä. Se on alun perin siellä ollut, mutta se on sen jälkeen sieltä poistettu. Tällainen poisto on selkeä, että ykköstä se on rikkomus. Siellä sanotaan selkeästi, että volatiliteetti on yksi tekijä, johon sääntelyiden täytyy kiinnittää huomiota. Pallo on nyt komission kenttäpuolella takaisin. Kehottaisimme heitä ottamaan mukaan juuri esitetyt näkökohdat. Ja parlamentti on myös kokonaisuudessakin ottanut ne useanotteinen esille, ennen kuin lopulliset standardit lähetetään meille joko hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Toinen asia, sekin liittyy hyödykejohdannaisiin, on ohjaustoimintatesti. On tärkeää, että lopullinen sääntely tällä alueella varmistaa sen, että toimintaolosuhteet ovat yhtenäiset. Että jos spekuloidaan hyödykemarkkinoilla, ja jos ne ovat niin suuria, että ne ovat itse asiassa sijoituspalveluyrityksiä itse, kynnyksen pitää olla testillä niin, että suurimmat hyödykeyhtiöt yhtiöt ovat sääntelyn piirissä, kun Mefidin tarkoituksena juuri oli, että ne ovat siellä katettuna. Ja sitten lopuksi pidämme hyvänä yritystä löytää kompromissiratkaisu, jossa alemmat OPEC-kustannukset otetaan, irrotetaan mutta olemme kaikki kuulleet huhuja, jotka ovat huolestuttavia, että viimeinen artikla todennäköisesti tulee tulkittavaksi ihan eri tavalla eri sääntelyiden keskuudessa toimeenpanon yhteydessä. Jossakin jäsenvaltiossa sääntelijät uskovat, että melkein kaikki olemassa olevat sharing-järjestelyt komissiossa, että niitä täytyy joko muuttaa tai perua, jotta voidaan olla sopusuunnissa uuden järjestelyn kanssa. Sitten jotkut ovat sitä mieltä, että uudet säännöt sallivat status quo jaktua. Niin, että kaikki sijoiden järjestelyt olisivat sallittuja. Tätä ei voida äh, MIFIDin tuloksena hyväksyä ja se vaarantaa yhtäläiset kilpailusuhteet rahoituspalveluissa eu Mielestäni on keskeistä, että kokoomus, äh, anteeksi, komissio nimenomaan käsittelee sellaisia sharing-järjestelyitä, jotka eivät ole hyväksyt ja jotka ovat. Tehdään tämä ero selkeäksi näin vai voidaan varmistaa johdonmukaisuus kautta EUn. Sitten kiitämme komissiota yhteistyötä lopuksi ja odotamme innolla, että kuulemme heidän vastauksensa näihin kolmeen kohtaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, Paul. Nyt puheenvuoron saa Esedän nimissä Kay Swinburne. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää komissiota ja ESMA-tiimiä kaikista työstä, joita he jatkuvasti tekevät MIFIDin parissa. Me ymmärrämme, että työtä on valtavasti, mutta työtä täytyy myös tehdä oikein. Arvostamme yhteistyötä ja meillä on tervetullut, että komissio on tänään vahvistanut, että he ovat päättäneet, että automatiikkaa ei rakenneta että ää, joukkolainojen, valtion joukkolainojen e, kauppaa edeltävään transparenssivaatimukseen, eikä siinä olisi tätä vuotuista automaattista lisäystä. Saisinko vahvistuksen komissiolta, että en ole kuullut väärin? Nämä automaattiset lisäykset merkitsevät sitä, että likviditeetti on hyödytöntä, että lopputulos oletetaan valitsevaksi ennen kuin työtä on tehnyt ja parlamentti ei kykene arvioimaan seurattavuusvaatimuksia. Voisiko komissio kertoa, mitä se aikoo tehdä tämän laskelman ei-automaattisuuden suhteen kuultua, niin e- Esmaa ja herra Tangia ottaisi vähän toisenlaisen kannan. Minusta Esman lähestymistapa on myönteinen. Erityisesti nämä spot ja ei-spot kuukaudet. Tässä on hankala, meidän hankala poliittinen kompromissi on nyt saatu toimivaksi. Olen tyytyväisempi kuin koskaan aikaisemmin. Olen tyytyväinen ensimmäisen lähestymistapaan. Meillä on kommentteja vähän toisesta asiasta kuin mitä olen aikaisemmin ottanut esille ja miten tämä ostopuoli tulee käsitellyksi. Varmasti meitä on aika kovasti lobbattu viime viikkoina. Useimmat ostopuolen kaupan kävijät ovat ottaneet yhteyttä ja lehdistössäkin on ollut näkyvyyttä. Näyttää sille, että eri kirjeissä ja lehdistössä esille otetut asiat ovat sellaisia, että ostopuolella monet kokevat, että heitä ei ole kuunneltu tai heitä ei osallistettu MIFIDin varhaisvaiheessa. Mutta monet kuten te muistatte nämä myöhän yön jatkuneista trilogeista, ja me keskustelemme tästä kapajalkista. Ei ole mitään vaatimusta konsolidoissa kauppatiedoista, eikä ole mitään sietoa, miksi se huolestua ja laatia oli häviävällä puolella jossain näistä kysymyksiä. Me, me teemme kompromisseja. Me emme ole äh, äh, äh, pidettyä huolta siitä, että meillä on tällaista konsolidoitua kauppadataa – kauppojen jälkeen. Joten useimmat kysymykset, joita ostopuoli herättää datasta, ei niitä voida ratkaista MIFID 2 tasolla, koska niistä keskusteltiin ykköstasolla, eikä niitä ratkaistu tavalla, jota he halusivat. Joten meidän täytyy löytää keino saada osto, ostajapuoli mukaan paljon enemmän. Ja on sen kuulla, miten ESMA ja komissio etukäteen pitävät huolta siitä, että investoijan ääni kuullaan jatkossa kaikissa vaiheissa, jos säädöksiä laaditaan. Ja sitten Paul Tangin esille ottama kysymys. Miten me selkäytämme tämä äh, sisämarkkinatulkinnat äh, näistä säätelyteknisistä standardeista ja säännöistä. Neuvottelutiimeissä on puhuttu tästä paljon ja voitaisiinko julkista jotakin vastauksia, joten niin, että ne vastaukset, joita neuvottelutiiminä olemme saaneet tulkinnasta, voitaisiin levittää laajemmin, ja tämä ei riitä. Ehkä on olemassa muu keino, jolla komissio tai sen lisäksi ESMA voisivat julkaista muodossa tällaisia usein asioita, listoja. Ei olisi esimerkiksi sallittuja, että alueella suositetaan kaikki sopimus tutkimusopimukset kuin muualle se hyväksytään. Yksi asia vaikuttaa trivialilta, mutta mikä oli iso askel parlamentille, kun me keskustelimme MIFIDin tietovaatimuksista, me kysymme sen sijaan, että meillä on sisäänrakennettuja järjestelmää ja paperidokumentoja, me, me muutimme sanan paperi kestäväksi mediaksi. Miten me näin, koska halusimme antaa selväksi, että kun markkinat muuttuvat yhä digitaalisemmaksi ja me haluamme sis- sisämarkkinat luoda, meidän täytyy ymmärtää, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa paperi ei todennäköisesti ole käytetyin keino. Ja meitä yllätti. Olemme palanneet tästä kestävästä mediasta. Nyt viitataan fyysisesti, fyysiseen paperiin jossakin komission asiakirjoissa. Joten haluaisinpa kysyä. Me muutimme tämän tietoisesti paperista kestäväksi mediaksi olisiko mahdollista korjata tämä kohta niin, että kun meillä on digitaalista neuvonantoa, digitaalisia tiedonlähteitä, kun kaikki on digitaalista, niin ettei tarvitse paperin palata. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, Kei. Nyt liberaalien nimessä Cora van Newthausen. Chair, uh, I also would like to start by... Kiitoksia. Haluan myös kiittää komissiota ja arvopaperimarkkinaviranomaista tästä kovasta työstä, samoin tietysti esittelijä ja varjoesittelijöitämme, koska kun keskitymme asioihin, ongelmiin, joita meillä vieläkin on, usein unohdamme muut asiat ja kaiken sen hyvän, mitä on myös saavutettu, joten kiitokset tästä, koska tässä on todella tehty valtaisa työrupeama. Kuitenkin minun mielestäni voimme pahoitella sitä, että meillä ei ole nyt kaikkea tässä vielä pöydällä niin kuin odottimme, Kuten tavallista, paholainen peru piilee yksityiskohdissa ja yksityiskohdat tässä tietenkin nämä määritelmät ja kynnykset ovat juuri tärkeitä kysymyksiä. Siellähän juuri näitä ongelmia sitten on. En halua toistaa kaikkia kysymyksiä, jotka on jo tehty esittelijöiden suulla, mutta selkeästä vieläkin puuttuu CSA-välineistä on vielä kysymyksiä, haluaisin vielä lisätäkin kysymyksiä, koska jaan tämän turhautumisen, jota Kei tuntee. Jotkin se sovittiin eh, tasolla yksi, ei niitä voida sovittaa kakkostasolla, minä en ollut ykköstason yhteydessä mukana, tietenkään en pystynyt siihen sitten vaikuttaakaan, vaikuttamaankaan, mutta todellakin haluaisin välttää välttää sen, että viedään asioita seuraavalle tasolle ja vieläkin on ratkaisemattomia ongelmia ja edelleen sitä siirryttäisiin kolmannen tason ohjeistukseen ja erityisesti CSA-välinen kohdalla enemmän selkeyttä ja mitä tulee sitten näihin ongelmiin, joita on ohenaistoimistandardien kohdalla. Mielestäni tämäkin on erittäin tärkeä kysymys ja meidän pitäisi yrittää ratkaista se asia. Ymmärrän kyllä, että toimitte nyt varovaisesti asian parissa, koska se on niin tärkeä, mutta toisaalta korostaisin sitä, että meidän pitäisi ratkaista tämä tasolla kaksi. Siinä kaikki t- tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Koora. En näe GUE-ryhmän edustajaa, joten puheenvuoron saa vihreiden Sven Kikot. Vielen Dank. Äh, I will continue. Kiitos, jatkan englanniksi. Kiitos taas Esmalle ja komissiolle tehdystä työstä. Ja niiden välillähän on vilkasta vuorovaikutusta. Ja kiitoksia, kun otitte esille joitakin meidän huoliamme. Ensin haluaisin sanoa, että kun tarkastelemme sijoittajien ja kuluttajien suojaa, niin vesittämistä on nähty verrattuna aikaisempiin ensimmäinen ehdotuksiin. Ja ajan myötä oikeastaan jo ESMAn menettelyissä, sisäisissä menettelyissä. No, loppuvaiheessa ei tätä enää haluttaisi nähdä, mutta haluaisin keskittää huomioni positiolimitteihin – Ja vaikka toivon hyvää keille tässä vaiheessa, mutta jos hän sanoi, hän sanoo positiolimitteestä, että hän on tyytyväisempi kuin koskaan, niin minua se vähän hermostuttaa, ainakin siinä asiassa. Jos nyt tarkastelemme menneisyyttä, niin tuo alussa tuli Esman lausunto. Siellä oli positiolimiteestä muutettu tekninen standardi jos sitä verrataan siihen, mitä parlamentti on vaatinut, niin voidaan nähdä, että edelleen on ongelma olemassa, jotta voidaan tavoitteet täyttää. Lainsäätäjien tavoitteet. EP oli siis pyytänyt kirjassaan siteeraan, että järjestelmästä lähtee selkeä viesti kansallisille asiasta vastaaville viranomaisille, että täytyisi asettaa alhaiset positiolimitit aina kun likviditeetti sen sallii. Ja näin ei selkeästi ole. ESMO muutti viidestä 2,5 sitä alempaa rajaa, mutta jättää perustason, kuten Poltaan täällä jo sanoi, 25 ja 35 prosenttiin 35 prosentin ylärajan muuttamatta ja tämä alempi raja, niin sehän ei pätisi pelkään hyvin rajoitettuun, siis se pätisi, tai tässä välittäisiin vain hyvin rajoitettuun määrään likvidejä, derivatiiveja. Ja jos siinä on yli viisi, sopimuksissa, jossa on yli 50 000 erää ja niiden täytyy liittyä suoraan ihmisen kulutukseen ja sen täytyy olla elintarvike, joka on tarkoitettu ihmisen kulutukseen, siis olennaiset hyödykkeet joiden kanssa hin, ruoan hinta selkeästi korreloi, niin siitä suljetaan pois sellaiset kuten polttoaine. Ja tämä on varoitettava lähestymistapa, koska ihan suoraan sanottuna, jos markkinat ovat liian likvidit jollain hetkellä, niin sitten voidaan tappaa ihmisiä, ei pelkästään niin, että riistetään heiltä ruoka suoraan, vaan että vaikutetaan energiaan ja äh, karjan rehun hintaan. Sitten toiseksi EP on suositellut, että käytetään hyödykkeiden tarjoamista liittyen asvista kuukausiin. Pitäisikö, tai jos ESMA tätä noudattaa, niin sitten ESMA on, tai EP on vaatinut, että tämä avainolevien sopimusta rajaisetaan selkeästi alemmaksi nyt ESMalla on RTSssä uusi suositus, että positiolimitiä mukautetaan ylös tai alas, jos avainalemmat sopimukset ovat selkeästi alhaisemmat tai korkeammat kuin nämä toimitettavat hyödykkeet tai toimitettavissa olevat hyödykkeet. Sitten vesitetään myös avista kuukausia, kun toimitettavissa olevien hyödykkeiden määritelmää vesitetään niin, että siihen otetaan kaikki mahdolliset hyödyketyypit. Sitten parlamentti oli vaatinut, että sopimukset joihin liittyy selkeä korrelaatio taloudelliseen tuotokseen ja käytetään samaa positiolimittiä. Viitataan OTS-sopimuksia, jotka ovat ekvivalentteja. Ne ovat edelleen samanlaisia, paitsi jos on eri eräkoko määritelmät ja toimituspäivät, jotka ovat vähemmän eriäviä kuin yksi kalenteripäivä. Nämä muutokset ovat niin minimaaliset, että ne voivat voi estää sitä, että kierretään rajoja. Ja sitten viimeksi parlamentti on koko ajan todennut, että volatiliteetti on tekijä ja parametri, joka täytyy ottaa standardissa huomioon ykköstason mandaatin kanssa sopusoinnus. ESMA ei edelleenkään ole ottanut huomioon tätä nimenomaista lainsäädäntömandaattia, joka sille on annettu, eikä ole pystynyt ankkuroimaan markkinavolatiliteettiin tai markkinoiden volatiliteettia ehdottomansa metodologiaan. Eli kaikkien tähän perustuen. Ja kun pidetään mielessä myös se, että kohta seitsemän artiklassa 57 Mifidissä selkeästi vaatii sitä, että on yhteinen ja yhtäläinen lähestymistapa positiolimittien toteuttamiseen. Eli tämä ei täytä ollenkaan sitä, mitä monet kansalaiset EU-ssa odottavat, että pureudutaan suuren volatiliteetin vaikutuksiin kriittisessä asemassa oleviin hyödykkeisiin, jotka ovat tietysti tarpeeksi likvidejä, jotta niitä voidaan säännellä. Joten todellakin vaadin nyt komissiota pureutumaan näihin asioihin ja myöskin ottamaan standardiin selkeitä ehdotuksia siitä, että miten tämä vuosittainen valvonta kansallisen tason toimeenpanosta viranomaisten taholla suunnitellaan. Sitä ei ole tähän asti RTSissä teknisissä sääntelystandardeissa selvitetty. Kiitos. Kiitos oikein paljon Sven. Kysymyksiä on ollut paljon ja nyt odotamme vastauksia. Lähdetään jälleen Esman edustajalla, Steven Major. Thank you, uh, Marcus. Uh, Markus. I think... Kiitoksia Markus, kun otetaan huomioon aikaa. Vaikeaa kyllä on vastata kaikkiin kysymyksiin, joten aloittelen ja pyritään vastaamaan ensin tähän positiolimittikysymykseen. Muutamia yleisiä vastauksia kiitän muuten Ekon ja heidän esittämistään kommenteista ja kysymyksistä koskien työtä. Mä keskityn äh, sääntelyteknisiin standardeihin, koska delegoidut säädökset päässä kuuluvat komissiolle. Mielestäni on tärkeää ymmärtää, että olemme nyt siinä prosessissa, että aloitamme niin sanotun kolmostason ohjeistustyötä tätä myöhemmin annetaan myös lausuntoja ja varmistetaan johdonmukaisuus ykkös- ja kakkostasojen täytäntöönpanossa. Tämä kohta tuli erityisesti esille, kun puhuttiin niin kutsutusta komission jakosopimuksesta järjestelystä ja kysymys kuuluu, missä määrin se, mitä nyt on pöydällä esillä, on johdonmukaista tämän suhteen. On, ensinnäkin haluamme varmistaa, että sitten kun MIFID-direktiivi alkaa, haluamme, että toimimme johdonmukaisesti kolmostason toimien kohdalla sitten kysymys, onko tämä johdonmukaisesta äh, CS, luottotukiliitteeseen, sitten ei voitu vastata, koska se CSA tai ei ole selvästi juridisesti määritelty, koska ihmiset ajattelevat, mitä tämä tarkoittaa. Se voi vaihdella maassa toisen tämä tulkinta, joten mikä tässä ratkaisee, se on mitä löytyy tasolta yksi ja kaksi. Ja se seikka, että luottotukiliite, luottotukea ei ole määritelty, siksi on vaikea sanoa, täyttääkö se vaatimukset vai ei. Sitä pitää arvioida tapauspohjaisesti. Sitten kysymykset siitä, miten ostajapuoli etenee. Ostajapuoli ainakin EAV, EAMIVin e tasolla on mukana. Työryhmässämme olemme, tätä on käsitelty työryhmissämme ja yleisesti ottaen e, ovat olleet tyytyväisiä kommentoidessaan meidän työtämme. Sitten kaksi muuta kysymystä vielä, joihin vastaisin. Ensinnäkin oheistoiminnat ja sitten avoimuus muiden kuin osaketuottajien kohdalla. Oheistoiminnassa täytyy ymmärtää se seikka, että meidän mielestämme ykköstaso antoi tämä pääoma perusta testin vaihtoehtoisesti, mutta se ei ollut selkeä vaatimus kuitenkaan. Ja tältä pohjalta ja niille, jotka ovat seuranneet asiaa, me aloitimme todellakin kuulemalla tästä asiasta pääomapohjaisesta testistä, mutta meidän mielestämme tähän liittyy huomattavia heikkouksia. Tämä liittyy hallinnointiin, tätä ei ole rekisteröity ja on vaikea tätä hallinnoida myös. Ja tämä on myös epävakaata ajan mukaan, minkälainen pääoma on mukana johdannaiskaupassa. Ja tällaista palautetta myös saimme sidosryhmiltä konsultaatiomme yhteydessä. Hekin näkivät juuri näitä ongelmia. Tämä on syy siihen, miksi emme valinneet pääomaperusteista testiä, mutta ymmärrämme kyllä, että selkeä poliittista pyyntöä tätä varten on, ja siksi aloitamme äh, esitämme kysymyksiä ja vastauksia tai konsultaatiota tästä kysymyksestä, mutta emme vietetä vielä näitä testejä loppuun. Emme mitään lopusta ratkaisua ole pystyneet esittämään juuri näistä mainitusta syistä. Sitten vielä lopuksi avoimuus muiden kuin osakkeiden kohdalla. Syy, miksi haluamme seuraavat vaiheet mukaan standardin johtuu siitä, että meistä tämä on tekninen arviointi sen suhteen, mitä tapahtuu likviditeetille markkinoilla. Meillä on mielestäni välineet ja mahdollisuudet EAMVssä arvioida markkinoiden likviditeettiä ja olemme myös sitä mieltä, että jos hoidamme asian kunnolla, Silloin voidaan pysäyttää prosessi, jos toimitaan nopeasti EAMVn eh, e komission ja lainsäätäjien välillä. Silloin voidaan välttää se, että mennään seuraavalle vaiheelle, jos likviditeettiarviointi arviointi osoittaa, että tämä olisi ongelmallista markkinoille siirtyä tähän seuraamaan vaiheeseen. Sitten annan vielä lyhyesti puheenvuoron kollegalleni. Um, <clears throat> able to all. No lyhyesti en voi käsitellä kaikkia positiolimitteistä esitettyjä kohtia, kun aikaa on vähän. Mutta keskittyen volatiliteettiin, koska Tanja Gikol molemmat se mainitsivat. Siis on totta, että Volatiliteetti on tekijä, joka voidaan ottaa limiittien asettamisessa huomioon. Näin ajateltiin ensimmäisessä kuulemisessa ja konsultaatiossa. Tosiasia on se, että näyttöön perustuva analyysiä tehtiin ja myös tarkasteltiin vastauksia, eikä löyty tilastollista yhteyttä volatiliteetin ja positioiden keskittämisen, siis markkinaseman väärinkäytön välillä hyödykkeissä. Eli ei tiedetty, että pitäisikö volatiliteetti tuoda alempaa vai ylempää rajaa. Ja siellä on hyvin valaisevia esimerkkejä, muun muassa maataloushyödykkeet ovat olleet vähemmän volatilia kuin muut hyödykejohdannaiset monilla nel- vuosineljänneksillä, erityisesti viime vuonna. Jos olisi otettu korkea, tai se, anteeksi, siis korkea suuri volatiliteetti, jos se tarkoittaisi tiukempia rajoja, niin se voisi olla sellaisia vaikutuksia, joita ei haluttu jossakin hyvin herkissä avainosmassa olevissa hyödykkeissä näytön perusteella. Ja se oli se syy, miksi se ei ole, sitä ei ole otettu mukaan tekijänä lopullisessa standardissa, kun ei löydetty mitään tilastollista yhteyttä konsentraation keskittämiseen ja volatiliteetin välillä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon tästä lisäselvennyksestä menettelyt, kuten sanoin jo meidän varjoesittelijöiden tapaaminen lähipäivien aikana. Ja paljon kirjeitä meiltä on jo varmasti saatu ja kirjeitä on luvassa vielä niiden aiheiden osalta, joita ei ole vielä ihan tyydyttävästi hoidettu. Hyvä Lyyde komission nimissä, olkaa hyvä. Uh, paljon kiitoksia painetaan jotakin asioita, joita pitää selkeyttää. Ensinnäkin verkosto laadun parantaminen merkitsee, että palvelutaso paranee, että, että tuotte sortimentti asiakkaalle laajenee. Eli jos on enemmän palveluita asiakkaalle, niin se on silloin laadun parantamista. Ja sitten puhelutietojen tallentaminen pätee, jos tilauksia täytäntöön pannaan, eli jos äh, kontakti johtaa tilauksen täytäntöönpanoon, siitä täytyy säilyttää tiedot. Jos kysymys on investointineuvonta, joka on johtanut tilauksen täytäntöönpanoon, niin silloin tiedot täytyy tallentaa yrityksen organisatoristen vaatimusten perusteella. Mutta tämä siis on hieman eri asia kuin puheluiden tallentaminen. Sitten komissiot, eri jäsenvaltioiden eri mallit eivät ole kauhean erilaiset. Perusmalli on siinä, että päätetään portfoliohallinnoijan kanssa, miten maksaa kaupan toteuttamista ja miten edelleen maksetaan tutkimusosapuolelle osana tätä komissiokauppaa. Tässä vaatimus on, että on tutkimusbudjetti ja tutkimusmaksujen tili ja silloin komission jakamista voidaan jatka, jakaa. Mutta silloin täytyy pitää huolta, että yrityksen sisäisen tarkistuksen ja kontrollien päivittämistä täytyy tehdä niin, että maksutilit ovat selkeät ja että tutkimusmaksutililtä selviää, kenelle maksetaan kaupallittavasta tutkimuksesta mitäkin ja että eri asiakkaiden suhteen jaetaan nämä erät. Eli täm, tässä ei ole kysymys ei ole niinkään sitä, miten komissioita jaetaan. Kysymys on siitä, että yksittäisten yritysten täytyy luoda sisäiset järjestelmät, jotka ovat seurattavia sen suhteen, kuinka paljon ne maksavat tutkimuksesta, ja kuluttajien täytyy voida saada tieto tästä, mistä on kahden tason järjestelmä. Ensinnäkin valmistaja päättää, mitkä ovat kohdemarkkinat, ja sitten ää, alulle panijan täytyy pitää huolta tämä asiakkaille, jotka ovat ainoastaan näillä kohdennetuilla kohdemarkkinoilla. Ja on mahdollista myös tehdä myöskin yksityiskohtaisempaa analyysiä tuotteista, disaggregoitumpaa analyysiä, kelle tuotteita myydään osana alueelle panijan yleistä tavoita. Ja sitten olemme miettineet viiden miljoonan kynnystä. Tämä on oikeusavun jälkeenästä kynnys, eli tämä substantiaalinen perusta, sitä ei voi täsmällisemmin merkitellä delegoidussa säädöksessä, mutta totesi, että paljon tradeausta vähemmän likvideissä välineissä, vaikka on systeemisesti kauppaa sisäistävä järjestelmä, sitä ei alisteta näille substantiiviselle vaatimukselle – vaatimuksena täytyy olla, että treidassa tapahtuu ainakin kerran viin. Ja tämä nimellinen päivittäminen liikevaihto on ainakin 100 000, eli monet yritykset, jotka hyötyisivät 5 miljoonan poikkeamasta, hyötyvät itse asiassa erilaista vaatimuksesta, jota kau- sikäli, että kauppaa edeltävä transparenssivaatimus koska ainoastaan likviditeettejä markkinoita ja kyseessä olevat joukkolainat eivät ole likviditeettistandardejen pohjalta likvidien markkinoiden joukkolainoja. Ja sitten olemme tarkistelleet erittäin tarkallisesti SI-määritelmää eli systeemisten sisäistä onko esimerkiksi yhden johdannaisen kaupankäyjä kaikkien tuon luokan johdannaisten sisäistä. Ja, ja tämä seurattavuus RTS 2 on tämä kriteeri, jossa merittäin disaggregoituja johdannaisten alaluokkeja, jossa esimerkiksi monen äh, valuutan swapit ja valuutan toisen tapata swapit ja paljon disaggregoidumpi arviompi jos on systeeminen integroija yhdelle tällaista luokasta, niin nämä luokat on määritelty erittäin tiukasti haluaisin myöskin sanoa sanaa sen RTS 2. Kaskarva Swinburne mainitsi tämän. Me uskomme, että perusaskel otetaan RTSn eri vaiheessa – eri vaihteen täytyy olla osa teknistä säätelyä, mutta olemme kääntäneet uuden RTS ja raportoinnin suhteen, koska me sanomme, että ensin raportoidaan, ja kertomukset tulee siihen tulleeksi, että joukkolainen markkinoiden likviditeetti etenee hyvällä uralla, ja kaikki kauppan volyymit ovat hyvässä jamassa, niin seuraava RTS-ehdotus tehdään. Komission kirjassa on määritelty tämä marssijärjestys ja meidän odotuksemme Ehdotuksemme ovat, että komissio hyväksyy teknisen säätelyn, joka seuraa tätä kuvattua järjestelmää, ja sitten siirrytään ostopuoleen. Mielestäni komissio on ollut ostopuolen kanssa erittäin läheisessä yhteistyössä koko rts laitumisen ajan. Me minä ja tiimini niin me olemme tavanneet heidät säännönmukaisesti ja suurissa sitä datasta, joka on osa analyysiä RTS2 yhteydessä, on dataa, jota jokainen ostapuoli on tuottanut. Ja sitten lisätoiminnoista painottaisin edelleen, että uskomme, että pääoman kohdentamismalli on yksi kriteeri, kuinka paljon menee omaan lukuun tapahtuvaan kauppaan ja kuinka paljon tehdään treidausta asiakkaan puolesta, mitä tulee pää kaupan käyntiin meistä päivän kohdentaminen on vaikeaa testi, mutta koska MIFID 1 ja lainsäätäjä on päättänyt, että pääoma, lainsäätäjä on päättänyt, että pääoma on relevantti kriteeri, meidän täytyy määritellä sopiva pääomaa kohdentamista koskeva testi, ja me teemme kaikkien sidosryhmien kanssa vaadittavan kuulemisen ja va- valitsemme sopivan vaihtoehdon ESMAn eri optioista. Kiitos. Mr. Lyders, so... Kiitos oikein paljon, herra Lyders. Pääsemme tämän kohdan käsittelyn loppuun. Neuvottelutiimimme ensi tiistai-iltapäivänä. Silloin keskustelemme lisäaskeleista. Katsotaan, mitä uutta sinne kokoukseen saadaan. Kiitos paljon, herra Major ja Lyders, että tulitte tänne kokoukseen. Näin päästään suoraan yhteiskeskusteluun kohdista 4 ja 5 esityslistalle. Yhteiset säännöt arvopaperistamiselle, eurooppalaisten puitteiden luominen yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset. Minä ehdottaisin että kuullaan esittelijää. Paul Tang ensin hänen mietintönsä varjoesittelijät ja sitten toisen mietinnön esittelijä Pablo ja varjoesittelijät. Ja jos jää vielä aikaa, kuullaan muita puhujia. Mutta haluaisin muistuttaa siitä, että koska puhujia on paljon, pyytäisin keskittymään suurimpiin tärkeimpiin kysymyksiin. 11.15 alkaa Emplovaliokunnan kanssa järjestettävä yhteiskokous. Sitä ennen järjestellään huonetta vähän uuteen uskon. Emme halua hidastaa siis tätä menettelyä, joten mitä puheita annan puheenvuoron suoraan esittelijällemme Paltangille. Um, be... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin alussa sanoa, että jos haluamme uudistaa arvopaperistamismarkkinoita ja toisaalta tämän uudestaan uudestaan, meidän pitää oppia läksyt finanssikriisistä. Se on ratkaisevan tärkeä asia. Se on ratkaiseva sille, että ymmärrämme, mitä, mistä on kyse, mutta näin saadaan myös yleisön tuki jos otamme uudestaan tällaisia toksisia tuotteita esiin, ne pitää tavallaan muuttaa myrkyttömiksi. Me emme pysty vakuuttamaan parlamenttia muut tahot. Tästä odotan siis, että täällä parlamentissa suhtaudutaan kriittisesti ja rakentavasti samanaikaisesti tähän asiaan. Kyllä, olen sitä mieltä, että arvopaperistetut tuilla tuotteilla periaatteessa mahdollisuus myötävaikuttaa vaikuttaa reaalitalouteen, tukea pk-yrityksiä suoraan ja epäsuoraan. Mielestäni tätä kautta voidaan saada aikaan rahoituksellista monimuotoisuutta niin, että Euroopassa emme voi joudu luottamaan pelkästään pankkirahoitukseen, vaan myös pääomamarkkinarahoitukseen. Ja arvopaperistaminen teoriassa voi antaa panoksensa rahoitukselliselle vakaudelle, rahoitukset, tulot, laitokset tulevat terveemmiksi, mutta koko järjestelmä myös muuttuu terveemmäksi, mutta tähän mennessä tämä on ollut vain teoriaa ja meidän pitää nyt tätä alkaa toteuttaa käytännössä, mietinnössä. Otan tässä esille kaksi laajaa tavoitetta, jotta varmistamme sen, että todellakin olemme oppineet menneisyyden virheistä. Ensimmäinen tavoite on tarttua ongelmaan, epäsymmetrinen tieto ja moraalikato, nämä molemmat yhdessä. Ja tässä meidän pitää korostaa avoimuutta, selkeää etujen yhteensovittamista. Siksi olen tehnyt ehdotuksen julkisesta tietokannasta. Tästä keskusteltiin myös kuulemisen yhteydessä. Ja nyt on hyvä tilaisuus varmasti löytää keino saada julkista tietoa invest- sijoittajille, mutta myös tarkastella investoijien positioita, koska on tärkeää löytää nämä riskikohdat. Ja varmasti saamme aikaan sellaisen ehdotuksen, missä meillä olisi eurooppalainen julkinen tietokanta. Sehän palvelee myös itse sektoria, koska silloin on yksi tietoformaatti ja yksi tiedonvälityskohde. Sitten etujen yhteensovittaminen vaatii myös sitä, että olemme tietoisia mistä tahansa vastuun epäselvyystä selkeyttää vastuukysymyksiin. Siksi minä korostan kolmannen osapuolen sertifiointia. Pitäisi olla selvä, kuka tämä on ja kuka on vastuussa. Mutta kyllä vastuun pitäisi olla selvää myös valvojille. Mehän olemme nähneet valtavasti erilaisia valvoja, kansallisia viranomaisia ja on aivan epäselvää, kuka on loppujen lopuksi mistäkin vastuussa Euroopan parlamentissa. Meidän pitäisi yrittää tätä kaikkea selkeyttää ja antaa selkeä rooli Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Samalla keskusteltiin huolistamme koskien selkeitä sanktioita ja puhuttiin myös epäselvistä kriteereistä. Meidän pitäisi myös löytää keinot saada näistä kriteereistä selkeämpiä, ettei jouduta tällaiseen epämukavaan tilanteeseen, missä kriteerit ovat epäselviä, mutta sanktiot taas selviä. Sitten on yksi tavoite, joka on rahoituksen vakaus, ja minä pahoittelen, että komission ehdotuksessa ei juurikaan kiinnitetty huomiota tähän. Tämä on yksi syistä, miksi esitin korkeamman riskin säilyttämisasteen. Se, se ei pelkästään vaan sovita yhteen intressejä, vaan se myös turvaa tällaisia tällaista vaihtelevaa tilannetta niin kuin aikaisemmin. Siis mehän tässä otamme esille pääomamarkkinan riskit ja siirrämme ne pankkisektoriin ja pankkilla. Pankki, jos pankilla on huonot suojavarustukset pääoma tilanne tämä on huono asia, niin kuin olemme nähneet, mutta sitten toinen asia tarkastella rahoitusmarkkinoiden vakautta on tarkastella varjopankkitoimintaa, rajoittaa to- yhteisösijoittajien määrää, jotka to- tavalla tai toisella ovat valvonnan alla. Yritetään tarkastella sitä, että voitaisiin sulkea pois jotakin synteettisiä missä Sehän on ollut ongelma aikaisemmin CDO-välineet esimerkiksi. Me haluamme myös uudelleen pohtia eh, ABCP tukijoita, koska nyt väitän, että omaisuusvakuulliset yritystodistukset ovat turvallisia, mutta mitä sitten tapahtuu näille sponsoreille huonona aikoina, koska loppujen lopuksi, jos me haluamme arvopaperistamismarkkinat aikaan, jotka vaikuttavat myönteisesti reaalitalouteen ja vaikuttavat rahoitusvakauteen, niin silloin ei tarvita markkinoita vain hyvinä aikoina, vaan markkinat myös huonoina aikoina. Tarvitaan likvideitä markkinoita myös huonoina talouden aikoina. Tätä en voi liikaa tässä korostaa. Kiitos. Thank you very much, Paul. Kiitos oikein paljon, Paul. Anteeksi, että tässä joudun vilkoilemaan kelloa. EPPn varjo esittelijä on Otmar Karas. Otmar, ole hyvä. Ja Puheenjohtaja, ihan lyhyesti kiitos. Tämä luo hyvän perustan jatkotyöllemme. Useimmat kohdat ovat myönteisiä. Toisissa kohdin tarvitaan vielä keskustelua paljon. Toisaalta hän esittelijä työasiakirjassaan viittasi siihen, että avoimuus tilivelvollisuus ovat keskeisiä seikkoja. Ja nämä kannat näkyvät tästä mietintöluonnoksesta hyvin. Mutta avoimuuden, tilivelvollisuuden ja selkeän vastuun ja toisaalta kannustimien, markkinoiden kannustimien välillä on löydettävä tasapaino. Tässä teemme varmasti paljon muutosehdotuksia ja tarkistuksia. Synteettisen arvopaperistamisen osalta. Tuo korotus on varmasti sellainen kysymys, josta keskustellaan perinpohjaisesti lähiviikkoina. Toisaalta keskusteltiin siitä, mitä oppia kriisistä voitaisiin saada. Toimia, jotka tukevat reaalitaloutta, tarvitaan. Siksi tämä tarkoittaa sitä, että kaikkea tähän mennessä synnytetty ei tarvitse heittää pois, vaan se, mikä on toiminut ihan hyvin tähän mennessä, luo hyvän pohjan myös tulevalle kehitykselle, mutta tässä pitää katsoa asioita hyvin yksityiskohtaisesti ja tarkkaan ja siinä mielessä pidän mielekkäänä keskustelua, joka tästä syntyy. Ja varmasti tarkistuksia tehdään paljon. Kompromissi, hakuisuus oli myöskin, olisi myöskin tärkeää, jotta parlamentti saa kantansa lyötyä lukkoon mahdollisimman pian. Kiitos oikein paljon Otmar. Afganistanissa todella keskityttiin suurempiin kysymyksiin. Morten Mettersmith ei ole esääränimissä täällä Selkämällä. Morten pahoittelee, ettei voi olla paikalla ja pyysi minua puhumaan hänen puolestaan. Hän on tässä muistion jättänyt, joten tiedätte sitten hänen kantansa täysin. Ensinnäkin hän sanoo, että siellä on osia, joita RCR pitää hyvin. Synteettisiä kohtaan oleva kanta, hyvä. Ja sitten, että kaikki arbitraasin muodot Esimerkiksi YLS-kriteereistä suljetaan pois, mutta on myös osa-alueita, joista täytyy vielä harkita. Esimerkiksi taseen osalta synteettinen arvopaperistaminen ja että miten se vaikuttaa reaalitalouteen ja pk-yrityksiin. Hän pyysi minua nimenomaan nämä kohdat esille. Hän ymmärtää, että Asiasta keskusteltiin viime viikon kulmistilaisuudessa ja kun ECR panee merkille, että on tärkeää olla varovainen tässä asiassa, niin 20 prosentin riskivaraus osoittaa, että on selkeät erot kansainvälisiin kriteereihin verrattuna. Sen vuoksi hän on sitä mieltä, että siinä täytyy keskustella asiasta edelleen ja tässä vaiheessa hän ei näe pakottavaa tarvetta sille. Lisää sitten, kun on tullut paljon palautetta sidosryhmiltä uusista avoimuusvaatimuksista, niin on huoli niiden toteutettavuudesta. Miten ne toimivat rahoitusmarkkinoilla ja miten eri toimijoiden miten se sopeutuu uusiin vaatimuksiin. Se ei ole vielä selvää. On myös huoli, että tästä tosiasiallisesta omistajuudesta olevat tiedot voivat olla selvityslaitosten toiminnan kanssa vastakkaisia. Sitten todellisesta edunsaajasta ja sen avoin julkistaminen, onko se todellakin investointeihin houkuttelevaa. Sitten tästä tietokannasta. Hän sanoo, että ECRllä on varaumia siitä, että tarvitaanko todella uutta ja mahdollisesti kallista eurooppalaista julkista tietokantaa. Mutta hän haluaisi, että komission optiota harkittaisiin edelleen, jossa käytettävissä olevat tiedot sijoittajille se ovat vakitumuutisessa lomakkeessa ja on arvioitu, että se riittää. Sitten Sitten täytyy ottaa huomioon myös Baselin kehykset, jossa on suurempi pääomavaatimus ja ECR. Haluaisin tästä keskustella, keskustella varjoesittelyiden kanssa edelleen. Sitten kolmansia maita koskevat rajoitukset. He uskovat, että tarkoitukset ottavat esille kysymyksen, että voivatko kolmansien maiden sijoittajat sijoittaa eurooppalaisiin arvopaperistettuihin välineisiin. Olemme huolissamme siitä, että tästä voi tulla tilanne, jossa EU voi Eh, saada huonosti kolmansien maiden liikkeelle laskijoilta arvopaperistettuja tuotteita. Se voi johtaa myös siihen, että riski keskittyy paljon EU-hun. Morten haluaisin nähdä, että voidaanko löytää ratkaisuja joihinkin ratkaisuihin siitä, että miten luotettavia kolmansien maiden laitokset ovat, esimerkiksi due diligence-yritystarkastus tai jonkinlaisia muita ratkaisuja. Tämänlaisen muistiohan minulla oli, kiitoksia. Uh, Kiitos oikein paljon Said. Liberaalien nimissä puheenvuoron saa Peter Jetsik. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jaan joukkoon esittelijän kantoja esimerkiksi seurattavuuden lisäämisen suhteen. SDS pitää palvella äh, reaalitaloutta. Tämähän on kehikkoon perusta. Täytyy kuitenkin varmistaa, että todella reaalitalouteen perustetaan sitten lisävalvonta on erityisesti tarvetta tulkita SDS-vaatimuksia, joten mielestäni ESMAlla pitää olla keskeinen rooli tässä. Olen samaa mieltä myös kolmanteen osapuolten sertifian suhteen ja liikkeelle lasken pitäisi pitää huolta kolmansien osapuolten sertifioinnista, mutta kolmansien osapuolten pitää kyetä seuraamaan prosessia. Meillä on kuitenkin joitakin mietintöön liittyviä huolenaiheita jossakin kohdassa menee liian pitkälle. Ja voisi luoda järjestelmän, jota sen, joka ei kiinnosta sen enempää investoijia kuin ää, liikkeelle laskijoita. Tämä koskee erityisesti riskin säilyttämistä, pidättämistä. Minusta 20 prosenttia ei voi toimia. Ja se on tarkoitus päättää kaikkeen arvopaperistamiseen aikaa ainoastaan näihin yls, tähän yls arvopaperistamiseen. Ja se, se on myös vaikeampaa hajauttaa arvopaperistamisportfolioita, jos pankki, pankin pitää pidättää 20 prosenttia risk, riskiä. Tämä on haitallista sekä liikennelaskille että lopukäyttäjille. Globaalisti olemme sopineet 5 prosentista, meidän pitää pitää tästä 5 prosentin pidä, pidättämiskriteeristä, jotta voisimme taata turvalliset markkinat. Joten meidän pitäisi pitää kiinni 5 prosentin pidättämisasteesta kolmansien maiden liikkeelle suhteen. Ei, ei niiltä pidä automaattisesti sulkea ovia. Sitä pitää välttää. Sitten datan säilyttäminen, keskittäminen me periaatteessa seurattavuuden lisääminen olisi hyvä ja Tämä ei olisi arvomarkkinoiden toiminnan vastaista, mutta me haluaisimme tutkia yksityiskohtaisemmin, minkälaisia kustannusvaikutuksia tässä näillä, tällä on YLS-kehikossa. Sitten muut mietinnön ehdotukset, jotka lisäävät liikelasken kustannukset, raportoin paljon vaatimukset ja riskin pidättäminen. Pelkään, että tämä tekee tästä yls-kehikosta epäkiinnostavan. Mutta tässä on jotain myönteistäkin. Tässä ylskeikossa. Tämä on, mietinnässä siis on siis jotain myönteisiä asioita, mutta siinä on myös jotain asioita, jotka voisivat vaarastaa koko ylskehikon, koska siitä tulee epäkiinnostava. Ja sitten tulisi tavallaan se ainokaiseksi ja eri, eristetyksi. Paljon kiitoksia Peter. Kuoryhmän nimessä en näe. Minkä Fabio, haluatko puhua? Ole hyvä. So apologies from our shadow Miguel Vegas who cannot... Pyydän anteeksi varjoesitelemme herra Viekasin puolesta. Kiitän esittelijää hänen ehdotuksistaan yleisemmät kommentit ensin. Poliittinen ryhmäni suhtautuu erittäin kriittisesti koko YLS-puitteiston, ei varmaankaan tule yllätyksenä. Ei ole mikään sattuma, että tunnettu tätä, näitä markkinoita on kutsuttu joskus huumemarkkinoissa lähes ja siksi pitäisi olla varovaisia rahoitusmarkkinahuumeiden kanssa. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että komission ehdotus ei täytä sen esitettyä tarkoitustaan. Sehän oli se, että parannettaisiin lainanantoa PK-yrityksille. Ja nyt olemme löytäneet kaikista tutkimuksista, joita on virallisella taholla tehty, esimerkiksi EKPn tutkimuksissa, että primääri pääongelma pk yrityksessä ei ole rahoituksen saanti, vaan kysyntä. Esittelijäkin viittasi tähän seikkaan mietinnössään. On varsin epätodennäköistä hänen mukaansa luoda työpaikkoja niin, että parannetaan rahoitusta pk-yrityksille. Meistä pk-yritykset ovat riippuvaisia hyvin pääomitetuista pankeista, riittävästä markkinakysynnästä. Rahoitus on aina ollut tällainen erityismarkkina-alue arvopaperistamisen yhteydessä, joten tämä ei varmaankaan paljon tarkoitus. On hyvä, että on lisätty tätä riskin säilyttämistä 20-30 prosenttiin. Olemme hiukan skeptisempiä 38 tarkoituksen mukaan, jossa luodaan poikkeus tämän perusperiaatteen pohjalta meistä sijoittajat, jotta ei sallita sitä, että pankit pystyvät valitsemaan parhaat ja valitsisi tällainen moraalikato vaara, niin pitäisi pitää horisontaalista näitä etuoikeusluokkeja anteeksi, äh, äh, vertikaalisesti. Sitten olemme vieläkin sitä mieltä, että tämä hajautettukin tieto on varsin e, e, opakia sijoittajille, jos silti he edelleenkin luottavat ulkoiseen luokittamiseen. Finance Watch on esittänyt joitakin hyviä rakentavia ehdotuksia tästä ja haluaisimme, että esittelijä ehkä huomioisi ne. Sitten kolmanneksi tuemme täysin sitä, että kielletään uudelleen arvopaperistaminen. Kuitenkin käsittelin jo tätä etuoikeusluokittamista, jossa haluaisimme, että pankit pitäisi ottaa myös vertikaalinen osuuden näistä. Tässä tarvitaan viittaus myös synteettisiin arvopaperistamiseen, koska STS pitää olla, YLS pitää olla pois tästä. Silloinhan tämä ei enää ole ollenkaan yksinkertaista läpinäkyvää eikä standardoitua. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon Fabio. Vihreiden nimissä, koska keittori näin, mutta Sven puhuu. Kiitos puheenjohtaja. Molli pahoittelee, mutta hän on kampanjahommissa hommissa ihan viime hetkeen asti turvatakseen sen, että yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EUn jäsenvaltio. Hänellä on siis ihan hyvä syy olla poissa. Luen hänen puheenvuoronsa ja tervehdys Molliskaitolta. Kaiken kaikkiaan pidämme varovaisuutta hyvänä, jota esittelijän on YLSn osalta esittänyt, kun pohditaan sitä, kuka hyötyy arvopaperistämisestä ja onko niin, että on opittu jotain vuosituhannen alun ongelmista. Käsittääksemme reaalitalous haluaa bisnestä. Me uskomme, että hyödyn saajat siitä ovat välittäjiä, kun puhutaan uudelleen arvopaperistämisestä. kun ne haluavat varoja riippumatta siitä, mitä reaalitaloudessa tapauksessa tapahtuu. Ja keskuspankit, jotka pitävät tällaisia tuotteita tarpeellisena aivan erityiseen rahapolitiikkaan. Tässä on monia tarkistuksia, jotka osoittavat, että Euroopan parlamentti on valmis menemään pidemmälle kuin neuvosto ja komissio, kun pyritään keskittymään – aitoihin talouden tarpeisiin ja vastustaa painetta perua niitä parannuksia sääntöihin, joita on tehty viime vuosina. Keskeisemmät seikat liittyvät 20 prosentin riskin sisällyttämiseen, toisin kuin komission ja neuvoston 5 prosenttia. 4,1 kielto, joka koskee uudelleen arvopaperistamista 5b ja rajoitukset siitä, mitä taustalla olevat lainat ovat, kuten on lueteltu kohdassa 8.4. Tuemme myös uutta kohtaa 8.9. Arbitraasi jätetään ulkopuolelle synteettiset arvopaperistämiset jäävät tällaisen YLS-merkin ulkopuolelle. Tässä on ajateltava ei ainoastaan arvopaperistamista itseään 5.1 kohdassa tai markkinarajoituksia, jotka liittyvät suursijoittajiin tai muihin yksikköihin artiklassa 2a. Lisäksi tuemme ESMAlle vankempaa roolia, samoin kuin kansallisille valvontaviranomaisille, niin että näitä YLS-kriteereitä kunnioitetaan. 3.3a uusi kohdassa ja ESMAn raportissa 5.1a kun palataan lähtökohtaan, tämän asetuksen on, on heijasteltava reaalitaloutta ja siksi mielestäni oli hienoa nähdä 10.3 artiklassa uusi kohta, jossa halutaan vaikutusten arviointien raportoimista reaalitalouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan laajemmin. Meillä on kuitenkin joitain varaumia, joista toivottavasti keskustellaan tarkkaan esittelijän johdolla. Artikla 14 mahdollisuus sertifioida itsensä osapuolia, sopimusosapuolia, ei vaadita selvittämään tätä oikeutusta, vaan juristit kolmansena, kolmantena osapuolena päättää, onko joku asia YL-sääntöjen mukainen. jokinlainen viranomainen tarvitaan jossain vaiheessa, ainakin tällainen tarkistusmahdollisuus sääntöjen noudattamisen osalta on välttämätöntä. Toisin kuin EKP olemme sitä mieltä, että tämän järjestelmän toimimisen takia on tärkeää, että huolehdittaisiin siitä, että on tällaisia estäviä toimia, jos joku lähtee jonkun yls merkitsemään, vaikka se ei sitä ole. Meillä on paljon huolia siitä, mitä vaikutuksia on tietyillä synteettisillä arvopaperistamistoimilla. Arbitraasin ja taseen välinen yhteys synteettisten tuotteiden osalta on hankala myös EBAlle. Meille on sanottu, että jonkinlaiset vakuudet voisivat olla tässä mukana. Tässä pitää erotella se, mitä tehdään. Bonafide siirretään riskiä muun muassa synteettisten arvopapereiden osalta. Haluaisimme muitakin seikkoja mukaan. Riskien arvioinnin osalta yleensä puhutaan siitä, että tietty osa tulevasta riskistä sisällytetään. Huomaan, että puheenjohtaja aivan oikein viittasi siihen, että viiden minuutin puheaika on loppunut, joten muut ajatukset tulkoot esiin tarkistuksissamme. Haluaisin vain yhteenvedonomaisesti sanoa, että mielestäni se viiden prosentin korkoraja ei koske ainoastaan YLS, vaan koko arvopaperistamissääntöjä. Ja me haluaisimme käyttää sitä argumenttia myös muun arvopaperistamisen osalta. Kiitos. Kiitos oikein paljon Sven. Nyt EFDDn nimissä Marko Sanni. Ehm, ringrazio anche il relatore per... Eh, Haluan kiittää esittelijää mielenkiintoisesta ehdotuksesta. Siinä otetaan huomioon joitakin esitettyjä huolenaiheita täällä salissa. joita poliittiset ryhmät ovat ilmaisseet näitä huolimatta myös kansalaisyhteiskunnan edustajat. Ryhmäni on edelleen aika kriittinen ehdotusta kohtaan yhdestä pääsyystä. Tämä ehdotus ei missään tapauksessa lopulta ratkaise suuria ongelmia, joita Euroopan pk-yrityksillä on. EKPn tilastot sanovat sen selvästi. PK-yritysten suurimmat ongelmat nykyään eivät liity likviditeettiin tai luoton saamiseen. EKPn rahapolitiikka on sitä helpottanut selkeästi. Suurin ongelma on kysyntä. PK-yritysten osalta ehdotus ei muuta juuri mitään. Lainausmerkeissä Suurin etu, jonka voisin sanoa, on se, että pankkijärjestelmässä ja niiden taseissa on nykyään suuria ongelmia. Ja tämä ehdotus ainakin nyt loisi uudet markkinat, jotka ehkä pankkeja auttavat jonkun verran. Mutta kysymys on, että millä hinnalla, kun systeeminen riski kasvaa? Järjestelmäriski. Olenpa vähän huolestunut, että tässä mennään ihan väärään suuntaan. On aika harmi, että ihmiset kun ovat tällaiseen välineeseen sijoittaneet, näitä kutsutaan institutionaalisiksi sijoittajiksi, kuten mietinnössä sanotaan, nämä ovat sijoittajia, joilla on jo aikamoiset keskinäisyhteydet keskenään pankkialalla. Kaikenlaiset repojärjestelyt ja repomarkkinat, niitä yhdistävät jo nyt. Tämä ehdotus lopulta lisäisi järjestelmäriskiä rahoitusalan vipuvaikutus, vipuvaikutuksien ja keskinäisyhteyksien vuoksi. Sitten on myös niin, että on osatekijöitä, jotka voivat toimia toisessa järjestelmässä. Sitten kuvitellaan, että ne voidaan toistaa ihan toisessa järjestelmässä, siis EU-ssa, arvopaperistamisesta. Tiedämme, että EU-ssa e EU on siltä osin ihan erilainen kuin Yhdysvallat, erityisesti pääomamarkkinoiden käytössä. Euroopassa on hyvin laajat markkinat vakuuksilla oleville joukkolainoille, ja se on samanlainen kuin Euroopan mutta ei YLS nyt sitten näiden vakuudellisten joukkolainojen markkinoita korvaa. Eli ei tällaista yksinkertaista korvaamistoimia voi tehdä. No entäs sitten yhtäläiset mahdollisuudet? Kyllä se vähän vääristyy tuonne kustannuspuolen suuntaan. Nyt jos tulee YLSstä kovin konkreettinen ehdotus, jossa on paljon avoimuutta, että voidaan päästä eroon epäsymmetriasta, jota vielä markkinoilla on. niin sitten tästä olisi ehkä saatu aikaan hyvä kehys tämänlaisille tuotteille. Kehys, joka olisi tehokkaampi. Mutta toisaalta olen sitä mieltä, että tällainen väline, tällaiset markkinat eivät olisi pankkien ja markkinatoimijoiden keskuudessa kovin suosittuja, kun valvonta, tiedottaminen, arvopaperistettujen lainojen valvominen, niistä tiedottaminen, siihen, kuuluu, siihen liittyy yksinkertaisesti liian paljon kustannuksia. Pelkäänpä, että nämä olisivat markkinat, jotka eivät kiinnosta pankkeja oikeasti. Eli toistanpa taas, että aika harmi, että näin paljon ponnistuksia laitetaan ehdotukseen. Poliittiset ryhmät, esittelijät, suuria ponnistuksia tähän investoiden ja pelkäänpä, että lopulta se ei täytä tavoitteitaan. Se ei tarjoa sitä, mitä pk-yritykset todella tarvitsisivat Euroopassa. Eli arvostamme kyllä kovasti esittelijän työtä. Erityisesti riskin säilyttämisessä 20 prosenttia. Mielestäni se on hyvä kanta. Mutta sitten synteettisestä arvopaperistamisesta lopuksi mekin pitäisimme parempana täyskieltoa tällaiselle välineelle. YLS-kehyksessä ainakin, kun johdannaisten käyttö ei oikeasti olisi yksinkertaisen, standardoidun, läpinäkyvän määritelmän mukaista. Kiitos oikein paljon Marko. Nyt siirrymme kohtaan viisi ja sitten lopullinen kierros. Nyt annan esittelijälle Pablo Salvalle puheenvuoron. Pablo. Indeed, sir. I will speak in Spanish. Yo creo estamos todos... Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti olemme kaikki sitä samaa mieltä, että EU haluaa saada aikaan todelliset pääomamarkkinat. Juuri tämä vapaa liikkuvuuden pääoman kohdalla on yksi perusperiaatteista koko unionissa pääomaunioni, joka minun mielestäni perustuu kahteen periaatteeseen. Pitää sallia, että rahoitusmarkkinat ovat in- avoimemmat, integroituneemmat samanaikaisesti, myös toimivat kilpailukykyisemmin ja tehokkaammin. Ja varmastikin tämä hyödyttäisi kaikkia ja aivan erityisesti PK-yrityksiä. Ja yhdyn joitakin, joihinkin epäilyihin, joita on esitetty. Ja tietenkin oman mietintön yhteydessä olen valmis etsimään ratkaisuja, joiden kautta juuri PK-yritykset tästä hyötyisivät, kun pyritään saamaan aikaan unionin pääomamarkkinat. Kollegani Paul Tang sanoi, että meidän pitää oppia rahoituskriisin kokemuksesta, olen tästä täysin samaa mieltä, mutta samalla meidän pitää olla realistisia ja tietoisia siitä, että rahoituskriisi 2007 2008 kahdeksan. Tarkastus on jatkunut siitä lähtien. Myös arvopyöristymismarkkinat olivat silloin käyttäytynyt kuitenkin suhteellisen hyvin täällä Euroopassa ja lisäksi kasvu oli pysyvä jatkuva ja vieläkin tärkeämpää kriisin, talouskriisin aikana tämän tyyppisillä tuotteilla oli kohtuullisen hyviä tuloksia. Synnytettiin mm, pieniä menetyksiä vain, mutta silti tärkeää on, että juuri tämän tyyppisten tuotteiden kohdalla niillä on tietty maine, niihin on liittynyt tietty, tietty äh, leima, stigma, joka on kärsinyt kovasti, miten on vastuut käyttäydytty joidenkin toimijoiden kohdalla näiden välineiden kanssa. Erityisesti viittaan USAan tilanteeseen silloin. Paul Tang puhui myös rahoit pääomamarkkinoiden vakaudesta. Aina pitää pitää mielessä tämä seikka, emme voi jälleen kerran palata menneisyyteen ja vaarantaa rahoitusvakautta. Tämä pitää olla ykköstavoitteena, kun laaditaan näitä kahta mietintöä. Ei kuitenkaan pidä myöskään unohtaa sitä, että meidän pitää antaa panoksemme kasvun, kestävän kasvun palauttamiselle EU:ssa. Siis tässä tarvitaan prioriteetteja. Rahoituksellinen vakaus on yksi kysymys ja toisaalta sitten talouden kasvu. Ja tässä kiistatta on ratkaisevan tärkeää monimuotoistaa rahoituksen lähteitä. Minulla ei ole mitään epäilystä sitä, että pääomarkkinoiden kautta meidän pitäisi pystyä pyrkiä siihen, että luotaisiin enemmän mahdollisuuksia sijoittajille liitetään rahoitus reaalitalouteen. Pitäisi jälleen kerran pyrkiä saamaan aikaan sellainen rahoitusjärjestelmä, joka on vahvistunut, kestävämpi ja mm, pitäisi siis syventää rahoitusvakautta ja lisätä mm, kilpailukykyä. En ollenkaan epäile sitä, että kun luodaan arvopaperistusmarkkinat, yhteiset arvopaperistusmarkkinat Euroopassa, ovat laadukkaat, niin se kyllä varmasti tulee vaikuttamaan kyseisten tavoitteiden saamiseen ja kehittää rahoitusmarkkinoita kokonaisuudessaan koko EU:ssa. Tähän pitää vielä monimuotoistaa rahoituslähteitä ja auttaa vapauttamaan pääoman liikkumista nythän ei ollenkaan auta se, että yritykset, erityisesti PK-yritykset ja kotitaloudet saavat sitä kautta myös luottoa. Kun ajatellaan tätä mietintöä, niin, niin ensin yksi kysymys, jota ehdotan, on, että muutetaan hierarkiaa siinä, missä, mihin tässä nyt keskitytään. Tämä on avainkysymys, jos halutaan onnistua tässä lainsäädäntöpaketissa. Neuvost, tämä näkyy neuvoston ja komission ehdotuksissa molemmissa. Siellä on tärkeitä toimenpiteitä on ehdotettu, pyritään luomaan yhtäläiset olosuhteet koko EUn alueelle. Yhtäläisyys, tasa-arvoisuus, va- varmistaisi, että pääomavaatimukset täyttyvät, jotka ovat oikeudenmukaiset, mutta uskon myös, että jos poistetaan kun liittyy ulkoisen luokkaluokitukseen, että saataisiin ainakin vieläkin vahvemmat sisämarkkinat sen lisäksi, että kuljettaisiin suurempaa lähentymistä kohti Tämä ehdotus varmastikin kulkee rinta rinnan Euroopan keskuspankin, keskuspankin ehdotusten mm, kanssa pääomamarkkinaunionia ei pidä nähdä niin, että siinä keskitytään vain suuriin yrityksiin, vaan pikemminkin ihan päinvastoin. Ne hyödyttävät pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka kuitenkin ovat kasvun moottoreita ja työpaikkojen luoja, se on selvä asia. Pyritään antamaan PK-yrityksille laajempia, enemmän mahdollisuuksia rahoittaa äh, toimintaansa. Se on tärkeä kysymys. Niin, että nämä yritykset eivät olisi pelkästään riippuvaisia, niin kuin tähän mennessä on ollut, pienistä alueellisista pankeista, lähellä sijaintipaikkaansa, vaan ne voisivat pohtia myös muita rahoitusvaihtoehtoja kasvumarkkinoilla tai saada pääomaa ei vain EU-sta, vaan jopa sijoittajia tulisi muistakin maista ehkä. Tässä mielessä en ollenkaan epäile, että pääomamarkkinaunioni olisi loistava tilaisuus, suuri tilaisuus PK-yrityksille. Ja tässä ja kaikki ehdotuksenne, hyvät kollegat, ovat täysin, erittäin tervetulleita. Tämän verran halusin sanoa. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Pablo. Kiitos oikein paljon, Pablo. Suoraan varjoesittelijöihin. Ensin SJD-ryhmän Jonas van Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että tässä nyt keskustelemme kahdesta mietinnöstä, joiden pitäisi selkeästi vaikuttaa siihen, että voidaan elvyttää Euroopan taloutta. Sehän on riippuvainen myös siitä, että parannetaan rahapolitiikan välittymistä ja näin ollen voitaisiin näiden mietintöjen kautta tässä pitäisi auttaa tässäkin asiassa. Äh, haluaisin ensinnä onnitella Pablo Salvaa hänen mietinnöstään. Hän viittaa täällä tiettyihin toimintasuuntiin, uudistetaan lainsäädäntö, pyritään uudistamaan lainsäädännön kysymyksiä. Joka tapauksessa ennen kuin menen itse saavaan mietintöön, haluaisin tehdä selväksi, että jos vaadit, muutetaan vakavaraisuusvaatimuksia, ja jotta meidän ryhmämme voisi yhdist- hyväksyä YLS-säännöt, niin silloin tämä liittyy kyllä suoraan neuvottelutulokseen Deporta-mietinnöstä. Nimittäin olemme valmiit ja voimme neuvotella siitä, minkälaiset pääomavaatimukset tarvitaan YLS-arvoperistamiselle, mutta jos lasketaan tasoa muualla, niin se vaikuttaa siihen, miten neuvottelut Paltangin metrosta etenevät. Tähän hän esittää tiettyä toimintaa, joilla parannetaan turvallisuutta ja meidän ryhmämme pitää tätä aivan välttämättömänä. Siis neuvottelutulokset mietinnöstä, jolla luodaan yöllä säännöt, se on välttämätön ennakkoehdotus ennen kuin voidaan keskustella vakavaraisuusvaatimuksista, joita sovelletaan arvopaperistamiseen Minun ryhmäni on sitä mieltä, että luottoluokitus ei pidä, laitoksia ei pidä liittää sääntelyyn. Tämän olemme oppineet viimeistä kriisistä. Meidän pitää välttää sitä, että sotketaan yhteen sääntely- ja luottoluokituslaitoksen toiminta ja sitten ajatus siitä, että palautettaisiin näiden laitosten merkitys tässä, kun laaditaan vakavaraisuusvaatimuksia YLS. se nyt mielestäni tämä ole kovinkaan hyvä idea. Siksi olemme pikemminkin esittelijän kanssa samoilla linjoilla ja luotamme siihen, että on olemassa vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisia järjestelmiä, joilla voidaan määritellä tarpeeksi turvalliset vakavaraisuusvaatimukset. Ja sitä, sitten siinä määrin, kun tämä sisäinen sisäisen luo, luottoluokituksen menetelmä jyllä, niin mekin haluamme vähentämään 95 pitää pystyä sallimaan se, että käytän tämän sisäisen menettelyn välinettä, sisäisen luottoluokituksen menettelyä. Emme voi hyväksyä järjestelmiä, jotka eivät ole avoimia eikä avaita kunnosta tietoa arvopaperistetuista tuotteista. Sitä emme siis hyväksy. Sitten toisaalta minun ryhmäni epäilee kyllä a, synteettistä arvopaperistamista. Tästä jo Paul Tang puhui aikaisemmin. Komission ehdotus tässä asiassa laajentaa tai sallii, että voidaan tehdä myös synteistä arvopaperistamista, jos kerran takeet saadaan jostakin, taho, jostakin taholta puhutaan julkisista pankeista useimmiten, mutta esittelijä puhuu myös synteettisestä arvopaperistamisesta, jos luodaan on joku takaus panijan taholla. Siis synteiset arvopaperistamat ovat todellakin tällainen rajakysymys. Meidän pitää myös katsoa, miten neuvottelut tässäkin etenevät. Sitten vielä lopuksi me olemme samaa mieltä siitä, että pitää parantaa vakavaraisuusvaatimuksia pk-yrityslainojen kohdalla esimerkiksi, mutta pitäisi vähentää 80-70 prosentin kyky käyttää näitä vakavaraisuusvaatimuksia. ABCP arvopaperistamisessa. Tämä on väline, jolla voidaan helpottaa rahansaatia pk yritykselle ja tätähän pitäisi aina tehostaa. Ja sitten nämä vastuut, jotka löytyvät arvopaperistamisasiakirjoista, ovat juuri sellaiset, jotka koskevat pk-yrityksiä. Sitten Nämä kaksi mietintöhän liittyvät pitkälti toiseensa ja me toivomme, että neuvotteluiden kautta saadaan aikaan hyvä lopputulos. Kiitos. Kiitos oikein paljon, mutta pyrin huolehtimaan siitä, että pyrimme aikataulussa. SR-ryhmä, varjoesittelijä Said Kamala. Thank you very much. And this time... Paljon kiitoksia ja nyt puhun omissa nimissä. Enkä Mortenin. Mutta näinpä ryhmä ajattelee tällä hetkellä totta kai. Entisessä pitää Pavloa työstä on ottanut esille tärkeitä näkökohtia mietinnössä. Ensinnäkin menetelmien hierarkia. Ymmärrämme esittelijän logiikan ensinnäkin hierarkia uudelleen järjestämisessä ja tavoitetta, että yksinkertaisuutta lisätään, mutta aihetta ajatellen kysymys on, pääsemmekö me koskaan yksinkertaisuuteen, koska toteutuvat niin monimutkaisia suhtaudumme luottoluokituslaitosten poistumiseen myönteisesti, kuten näistä ryhmien tunnustamme argumentin, että tämä poistaa epäjohdonmukaisuutta alueella, jos sen takia se tarvitaan, mutta jotkut ryhmät ovat ilmaisseet huoleensa. Esimerkiksi autolaina teollisen torjunnan, että vaikka sisäisten mallien lä- lähestymistavassa he kärsivät siitä, että he voivat käyttää tätä ulkoista metodia. Sitä täytyy selvitellä ja kuunnella heitä ja tätä miettiä käytetäänkö sellaista menetelmää, onko se käytettävissä oleva menetelmä vai lisääkö se kustannuksia vai onko sitä mahdollista soveltaa. Toinen on sisäinen luokittelu ja siihen perustuva Me sostelemme tätä lähestymistavan lisäämistä instituutiossa esimerkiksi mahdollistaa proxydatan käyttö. Ja tämä lisäisi johdonmukaisuutta, riskipainotuksen käyttö investoinnin näkökulmasta, mutta haluan pitää huolta, että tämä hyödyntää laajaa investoijien joukkoa, tämä ei ole mahdollista että aikaisemmin Euroopassa. Ja meistä on välttämätöntä, että tämä ohjaus on korkealaatuista ja tehtäisiin selväksi, että mitä seurauksia tässä on, jotta voitaisiin myöskin täsmentää, että keille tämä on tarkoitettu. Standardoimisen suhteen uusi artikla 258, jossa ää, äh, toimivaltaiset viranomaiset voisivat ää, äh, estää erittäin riskipitoista ja monimutkaisten arvopapereiden käytössä. Tällaisesta meidän täytyy aina muistaa, mitä tämä STS-tarkoittaa, tarkoittaa yksinkertaiset ja standardoidut ja läpinäkyvät. Eli monimutkaisia tuotteita tällä kentällä ei tarjota, mikä halua mahdollistaa sitä, että teollisuus sumuttaa meitä ja halu eikä saa livauttaa monimutkaisia tuotteita yöllä sen alle. M- mm, täytyy muistaa, että aina on monimutkaisia, ei yksinkertaisia tuotteita. Meidän täytyy täällä pitemmän aikavälin asioita ja Tangin ja Pablon suhteen täytyy miettiä, että miten voidaan luoda nämä kahden tässä markkinat, eli YLS-markkinat ja sitten erittäin monimutkaiset ei-YLS tuotteet. Kiitos paljon Said. Ja sitten liberaalien nimissä Toirer. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Paljon on jo sanottu. Minäkin Pablo Salbaa kiitän sydämellisesti mietinnöstä. Peter on ilmaissut huolen Tangin mietinnössä, että kun ajatellaan koko arvopaperistamispakettia, niin heitetäänkö sinne lapsipesuveden mukana? Aiemminhan on nähty, että arvopaperistaminen erityisesti Yhdysvalloissa ja erityisesti rahoituskriisin kautta on saanut suurta merkitystä, mutta toteamme, että jos tarkastellaan eritellysti tilannetta Euroopassa, niin ei Euroopassa kaikki arvopaperit olleet kriittisiä, vaan päinvastoin. Tässä on laaja kirjo arvopaperistamistuotteita, jotka olivat kriisivarmoja, jotka eivät aiheuttaneet ongelmia. Ja nyt näissä omaisuusvakuudellisissa arvopapereissa on kyse siitä, että mitä täsmällisesti ottaen arvopaperistetaan. Ja nyt jos sitten riskipainotuksia yksinkertaisesti kaikkia nostetaan, niin ei se ehkä ole se toimenpide, joka arvopaperistamiseen liittyvät tavoitteet täyttäisi. Muutamia yksityiskohtia jo tässä mainittiin. Ja ne liittyvät myös niihin sidosryhmiin, jotka arkipäivässään näitä asioita käsittelevät. He ovat olleet kriittisiä. Eli missä kohdassa pitäisi asiaan puuttua ja teemme sitä myöten tarkistusehdotuksia. Ei pitäisi olla enimmäismäärää eli näiden katettujen joukkolainojen ja omaisuusvakuudellisten välillä ei pitäisi olla näin suurta eroa. Ja sitten kun on tehty, Pavlo Salva on tehnyt muutoksen komission ehdottamaan luetteloon tai menettelyyn Erban Irban ja SA välillä, että ratkaiseeko se ongelmat. Mutta jos halutaan pitää luottolaitosten maakohtaiset luokittelut ulkona tästä. Onko se sitten oikea ratkaisu epäilemme, koska erityisesti nämä omaisuusvakuudelliset arvopaperit, niihin tulisi negatiivinen vaikutus. Ja tähän mennessä komissiolta ja esimerkiksi ei ole tullut mitään ratkaisua tähän. Haluamme, että nämä omaisuusvakuudelliset olisivat myös tulevaisuudessa täydessä kattavuudessaan mahdollisuuksia. Äh, niistä suuressa määrin reaalitalous on riippuvainen Euroopassa. Kyse on siellä esimerkiksi autokauppojen, koneiden, leasing-ohjelmien arvopaperistamisesta. Ne ovat juuri asioita, jotka vaikuttavat suuresti pk-yrityksiin, mutta myös suurempiin, jos tällaiset arvopaperistamiset rahoituksessa jäävät pois, niin reaalitalouteen olisi suuria negatiivisia vaikutuksia. Meidän mielestämme omaisuusvakuudelliset arvopaperit eivät ole mitenkään suuririskisiä, koska siellähän sitten vastaavat reaalitalouden vakuudet ovat sillä taustalla ja ei talouskriisikään aikana se ollut ongelma. Eli tässä täytyisi vielä täsmällisemmin analysoida ja miettiä yhdessä, että miten nyt ehdotetussa sääntelyssä voisimme välttää aina, että omaisuusvakuudelliset arvopaperit tulisivat tutkaan ainakin pitäisi varmistaa se tässä yhteydessä, että tämä sisäisen arvioinnin, sisäisten tietojen malli voi tulla käyttöön myös tulevaisuudessa. Ja tämän suuntaisia tarkistuksia siis ajamme jättää, mutta yleissuunta arvopaperistamismarkkinoilla ja niiden markkinoiden jälleen käyntiin saattaminen ja mahdollisimman yksinkertainen sääntely ovat asioita, joita ryhmä erityisesti tukee. Kiitos oikein paljon, Mikael. Ja sitten koeryhmä. Olette kaikkien tilalla, Rinaran ja Kaarin tilalla, Fabio dimassi. Kiitos. Kiitos Pablo Salvalle tästä ehdotuksesta. Selitin jo yleiskantamme arvopaperistamiskantaan, toisin kuin mitä Pablo selitti me nä, emme näe selkeitä perusteita sille, että tämä rahoitusmalli olisi tiukassa yhteydessä pk-yritysten rahoittamiseen. EKPn keskeisiä kertomuksia siterattiin tässä, mutta myös koska Mihail sanoi, että ei ole nähty samoja ongelmia kaikkialla Euroopassa, niin sanoisin, että kun Yhdysvaltain kriisi iski markkinoille – joissain maissa oltiin juuri vapauttamassa oikeuspuitteita tällaisten toimien osalta. Jos olisimme odottaneet vuoden pari pidempään, olisi ehkä nähty samantyyppisiä ongelmia myös meillä. Kuitenkin olen sitä mieltä, että tämän ehdotuksen tavoitteena on se, että pankit pääsevät tietystä omaisuuseristä eroon. Pitää päästäkin, mutta kysymys on kuinka. Minusta tuntuu, että tällainen erien siirtäminen yhteiskunnassa muualle tuskin vakauttaisi järjestelmää, mutta itse tästä mietintöluonnoksesta kolme kommenttia vain. Uskoaksemme esittelijällä on melko kielteinen päätös siinä, kun hän mainitsi komission ehdotuksen muuttamisen. Tai oikeammin kielteinen kanta, kun hän tukee komission kantaa siitä, että sisäinen rating olisi ulkoisen luokituksen ulkopuolen riski. Painotuksia voidaan manipuloida ja antaa samoille erille, eihän erilainen luokitus pankkien puolelta. Suhtaudumme myös skeptisesti minimivaatimuksen madaltamisessa – Komission ehdotuksessa arvopaperistamisen pitäisi vastata ainakaan 90 95 prosenttia riskipainotuksesta. 80 prosenttia on esittelijän kanta ja lopulta ei puututa komission ehdotusta, joka esittää 10 prosentin osuutta. Mutta tämän pitäisi olla paljon korkeampi osuus. Kiitos ehdotuksesta. Voimme varmasti rakentavassa hengessä keskustella siitä. Kiitos vihreiden edustajia. En näe täällä, eikö Sven Korvan mollia tällä kertaa? Ilmeisesti ei, joten Marko Valli saa puheenvuoron. Sì, grazie Presidente. Rapidamente. Mm. Eh, le condizioni... Ihan nopeasti puheenjohtaja. Jotakin yleisiä näkökohtia. Kuten kollegat ovat todenneet, meillä on paljon kritiikkiä arvopaperistamisehdotusten suhteen ja esittelijöiden ehdotusten suhteen, koska nämä eivät mielestäni ota pk-yrityksiä. Ja paradoksaalisesti tässä on isoja riskejä, jotka voivat lisätä järjestelmäriskejä tai kiinteistökuplia. Mahdollista, että rahoitusalan toimijoille voittojen kasvun, toimintojen seurattavuus ei kasva, mutta reaalitalouden suhteen sekä epäilyjä että varaumia, koska järjestelmäriskit ovat valtavia. Me mieluummin näkisimme, että politiikka vähentäisi järjestelmän riskejä. Nyt meidän pitäisi kiinnittää siihen enemmän huomiota. Ja näin emme ole toimineet. Me tarvitsemme julkista investointisuunnitelmaa, joka tukee kysyntää se vaikuttaa tabulta, katsotaan kuinka kauan näin on, koska tämän hetken ennätykset eivät kanna hedelmää muille kuin pankeille ja rahoitusalan toimijoille. Sitten Pavlon mietinnästä. Meillä on kritiikkiä. Ensinnäkin valvontavaatimuksien laimentaminen ja sitten synteettinen arvopaperistäminen johdannaiset ja korkotaso, nämä liittyvät reaalitalouteen ja ovat sen yllä vetoa reaalitalouden tilanteesta. Ja tämä lisää riskiä. Tämä on peli, jota rahoitusalan toimijat pelaavat vaikuttamatta reaalitalouteen. Ja sitten tuotteiden yhdistäminen sisällön mallintaminen äh, tai arvopäristäminen ulkoisen luottoluokituksen liittyy ongelmaansa, mutta meidän täytyy vakavasti miettiä luottolaitosten toimintaa ja tällaiset markkinat olisivat kilpailut ja ää, äh, tulos olisi hyvä. Jos niille maksetaan arvioinnista, niin silloin vaikutukset, äh, arvioittavat olla luotettavia. ja jälleen luottavuuden suhteen silläkin voi olla li- kielteisiä vaikutuksia. Ja sitten nämä etuoikeusluokat, määritelmä, määritelmän mukaisesti nämä täm, kaikki kertokset luovat monimutkaisia, ei sartavia tuotteita, eivät yksinkertaisia ja läpinäkyviä. Jotakin kutsutaan yöllä ässiksi, mutta, mutta e-, ehdotus ei ole yksinkertainen läpinäkyvä tai standardoitu, vaan opakki ja monimutkainen vastustamme ehdotusta, mutta meillä me teemme tarkistusehdotuksia, jos kuuntelette. Kiitos oikein paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ai, no nyt on yksi. Viimeinen puhuja on Niina Gill. And then Paul and Pablo. Ja sitten Pablo. Um, Kiitos. Haluaisin vain onnitella kollega Paulia mietintöluonnoksesta tai esityksestä. Se on kunnianhimoinen mietintö, jossa saadaan aikaan tasapaino sen välillä, että arvopaperimistuotteet elävöitetään jälleen. Ja toivottavasti se on hyväksi reaalitaloudelle. Mutta samaan aikaan siellä on riittävät takeet rahoitusvakaudelle. Ja siinä pureudutaan myöskin tiedon saamisen epäsymmetrisyyksiin mutta emme tietenkään halua toimia kuten aiemmin, vaan oppia aiemmista virheistä. Ja tässä olennaista on se, että meillä on parempi yleiskuva siitä, mitä omaisuuseriä arvopaperistetään, mikä on riskiprofiili ja kenelle oma omaisuuserät siirretään. Ja samaan aikaan täytyy tietää, kuka näihin tuotteisiin sijoittaa. Ja tähän asti tämä on ollut vähän piilossa harmaalla alueella. Ja jos nyt haluamme YLSstä turvallisempaa ja me haluamme liiallisia riskejä ja kuplia rakentaa, niin täytyy varmistaa läpinäkyvyys koko arvopaperistämistoiminnassa. Ja parempi läpinäkyvyys, avoimuus on ehto YLS-sertifikaatille ja myös pääomavaatimukset täytyy ottaa huomioon. Tietokanta sellaisena kuin sitä tässä ehdotetaan voi olla todellakin hyödyksi, mutta täytyy olla huolellinen siitä, että se perustetaan oikealla tavalla. Mutta yksi kommentti vielä tästä kohtaa. Haluamme houkutella rahaa Euroopan talouteen. Se on taustalla oleva tekijä. Mutta tekstiehdotus ehkäpä vaikeuttaa asioita EUn sisäisille sijoittajille. Haluaisin kuulla Paulin kannan tästä, koska se voisi olla esteenä. Ja sitten, että jotta saadaan tietokannasta tehokas, niin on tärkeää, että se on riippumaton, neutraali, eikä voittoa tavoitteleva. Enkä ole varma, että mikä Esman rooli tässä pitäisi olla. Ehkäpä äh, hallituksen jäsenenä, mutta ei se sitä sen toimintaa pyörittää. Kiitos. Thank you very much, Nina. Kiitos oikein paljon, Niina. Loppupuheenvuoroa varten Paul Tansa ensin puheenvuoron ja sitten Pablo Salva Paul. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin todella puhumaan lyhyesti tällä kertaa. Kiitos kaikille tästä keskustelusta. Minusta hyvin monia aiheita otettiin esille, mutta olin näkevinäni myös, että laajalti oltiin samoilla linjoilla, kuten Otmar Karas sanoi, tilvevollisuutta ja avoimuutta samanaikaisesti. aikaisesti. Tämän tasapainon löytäminen on tärkeä periaate. Ja sitten rajoitusvakaus. Huoli. Marko Sanni otti järjestelmäriskiongelman esiin. Meidän pitää puuttua näihinkin kysymyksiin, mutta Olisin sitä mieltä, että parlamentissa nyt keskustellaan samoista aiheista. Meillä on näkemyseroja, mutta kuitenkin olemme perusperiaatteista samaa mieltä ja tämän näin positiivisena asiana. Paljon työtä on vielä tehtävänä. Miten avoimuus saadaan toimimaan oikeasuhtaisena? Hyvää keskustelua ja Niinan esittämä kysymys on myös tärkeä. Miten kolmannet maat huomioidaan? Eli jos on tuote, jos ajatellaan, että YLS-sertifikaatti ei EUn ulkopuolella ole, niin miten suhtaudutaan kolmansiin maihin? Tämä on todella tärkeää keskustelua käytäväksi myös. Erityisesti tämän keskustelun jälkeen mielelläni käyn jatkokeskusteluita ja katsotaan, miten saadaan kriittisessä, mutta rakentavassa hengessä tehtyä tätä työtä. Kiitos. Kiitos paljon, Paul. Vappupuheenvuoro Pavlon mietinnön osalta. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoja heidän panoksestaan. Tämä oli todellakin rakentavaa tietoa. Kommentoin joitakin. Fernandes, niin tietysti meidän pitää parantaa rahapolitiikan välittymistä. Se on tavoite, jonka kaikki jakavat ja varmastikin nämä mietinnöt kulkevat juuri tämän suuntaisesti pyrkivät parantamaan rahapolitiikan välittymistä, vaikkakaan tässä aiheena ei ole pelkästään euroalue, vaan Euroopan unioni kokonaisuudessa, mutta sekin on totta, että rahoitus, yhdentyneet rahoitusmarkkinat helpottaisivat myös rahapolitiikan välittymistä. Herra Fernandes viittasi siihen, että minun mietintöni liittyy Tangin mietintöön, ja tästä tietysti olemme kaikki samaa mieltä, ja haluaisin sanoa, että teemme yhteistyötä niin herra, herra Tangin kanssa, ja haluaisinkin kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä. Sitten tuli rakenteellista kritiikkiä, miten pitää parantaa pää, luotona antaa rahoitusta pk-yritykselle varmasti voimme löytää sopivan kompromissin, joka äh, ratkaisee tämän kysymyksen sitten. Herra Kamal, ymmärrän hänen ongelmansa hierarkian suhteen, mutta kuitenkin me jaamme tavoitte, yhden tavoitteen – ja uskon, että pystymme kompromissien kautta ratkaisemaan tämän. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että täytyy vähentää monimutkaisuutta ja tätä yhteyttä, joka on tässäkin näiden mietintöjen välinen yhteys on tärkeä. Sitten herra Toirer liberaaliryhmästä, niin kuin hänkin ymmärrän, miten tällaisiin välineisiin suhtauduttiin kriisin aikana ja tämä stigma leima on jäljellä. Siksi meidän pitää toimia erittäin kurinalaisesti tässä työssä ja varmastikin myös harjoittaa hiukan pedagogiaa, jotta yritetään erottaa nämä mietinnöt tästä mainitusta stigmasta, joka näihin tuotteisiin on liittynyt. Sitten ABCP, välineistä pyydetään, pyydetään tämän tyyppiset tuotteet eivät vaikuttaisi kielteisesti reaalitalouteen. Olen samaa mieltä tästä huolestanne sitten. Demasin kommentit GUE-ryhmästä. On totta, että meidän pitää pystyä arvioimaan tilanteen ja etsimään kompromisseja, erityisesti mitä tulee luottoluokituslaitokseen. Ymmärrän teidän kritiikkinne, joka koski tätä sisäistä luottoluokitusmenettelyä. Te myös eh, kritisoitte sitä, että vähennettäisiin minimivakavaraisuusvaatimukset. Tarkoituksena on parantaa pk-yritysten rahoitusta, mutta ymmärrän, että Tämä voi aiheuttaa hiukan epäilyjä, mutta olen kuitenkin valmis käymään vuoropuhelua kaikkien kanssa. Sitten Vervalli sanoi, että tämä ei auttaisi pk-yrityksiä. Minä kyllä toivon, että auttaisi, koska sehän tässä on tavoitteena ja uskon, että kaikki ovat tästä samaa mieltä. Kuitenkin jos teillä nyt on muita ehdotuksia, joilla, jotka voivat auttaa pk-yrityksiä, niin olemme tietenkin valmiit kuuntelemaan teitä. Kiitoksia. Thank you very much, Kiitos oikein paljon Pablo. Tämä kohta on käsitelty loppuun. Sanoisin vain, että 20. päivä heinäkuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle YLS, eli tangimietintöön 20. heinäkuuta Pablon mietinnön määräaika joten pitäkää nämä määräajat mielessä. Äänestysekon valiokunnassa syksyllä ja äänestys täysistunnossa vuoden loppupuolella. Lyhyt tauko, jotta Hempel-valiokunnan kollegat voivat asettua paikalleen ja sitten yhteinen kuulemistilaisuus alkaa. Kiitos.